So good afternoon, ladies. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa kokoukseemme ähm, tänään iltapäivällä ja huomenna kahden, kahteen otteeseen viimeisen kerran ennen äh, kesälomakautta. Seuraava kokous onkin sitten äh, elokuun lopulla. Meidän kokouksemme lähetetään, välitetään myöskin internettiin kuten tavallista. Edustaja Stiilellä oli joku, oli jonkinlainen työjärjestyspuheenvuoro koskien hän omaa esitystään. Katsotaan, katsotaan mitä, mitä voimme tehdä. Sitä voidaan kenties tuoda esityslistalla hiukan alkuun, alkua, alkupäätä kohden, mutta katsotaan. No niin, Siis, eli siis tämä välitetään nettiin. Puheenjohtaja. Sitten täällä myöskin Imko Newsin tuoreen numero jaettuna paikoillenne toivon mukaan. Muistuttaisin myöskin siitä, että huomenna iltapäivällä tapaamme Puolan varapääministerin huomenna kello 16.30. Toivottavasti teitä on runsain mitoin paikalla siellä – Seuraavalla tai ensimmäisen kerran on tämä tällainen puheen, puheenjohtajan viesti, joka on tässä myöskin sitten erityisliitteenä, erikoisena liitteenä ensimmäistä kertaa meidän valiokuntamme kirjeessä. 24. ja 6 toukokuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjat ovat liitteenä, jos ei huomen, huomisiltaisen kokouksen päättymiseen mennessä ei ole kenelläkään mitään nokakoputtamista. Katson, että ne ovat näin tulleet hyväksytyiksi. Sitten valiokunta-aloite kokonaisuus seuraavaksi, hyvin tärkeä, käsittelee julkisten hankintojen uudistamista. Olemme sitä lopulta sitten saaneet edustaja Ryylen kynästä valmi, valmiiksi mietinnön aiheesta sitten sitten varjo, esitteli etenkin EPPstä, SNDstä, Kreutzmann Aldista, minä ECRstä, Dion ei, Savinekään ei ole paikalla, mutta nämä, jotka ovat paikalla, sanovat oman sanottavansa. Schmidt äh, komissiosta äh, on täällä vastaamassa kommentteihin. Ja pidemmittä puheita äh, luovutankin nyt sitten puheenvuoron edustaja Heidi Ryydelle. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensin kaksi teknistä huomiota. Eli pyytäisin, että jos haluatte käyttää saksakielistä toisintoa, niin se ei ollut ihan kunnossa ja sitä nyt muokattu uudelleen. Ja perjantaina iltapäivällä laadin tarkistuksia, kun sitten tulin kohtaan 21. Sain kuulla, että osa kohdista piti vielä laatia uudelleen. Ja nyt ilmeisesti tämä oikea toisinto on netissä. Ja täytyy vielä katsoa, miten sitten on kielisen version laita. Alkuperäinen versio oli englanniksi ensimmäisessä osassa ja saksankielinen toisessa osassa. Ja tein tämän tarkoituksella niin, koska englanniksi voi käyttää vähemmän merkkejä kuin saksankielessä. Tämä oli ensimmäinen huomio. Ja sitten toinen huomio. Kaikille, jotka haluavat laatia tarkistuksia, pyytäisin, että otatte minun yhteyttä. Meillä oli varjoesittelyiden rakentava kokous ja olen jo kertonut heille näistä tarkistuksista. Kuusi merkkiä ei ole paljon, kun käsitellään kahta vihreää, vihreää kirjaa, ja siksi minun piti vähän supistaa tätä sanamuotoa ensimmäisessä versiossa ja toisessa versiossa. Siellä on nyt täysin uusia kohtia. Ja mitä tulee korruptioon, hyvään hallintoon, markkinoille pääsyyn, se, ne ovat viides ja kuudes osa tässä. Ja tässä on nyt käytetty sähköistä syöttömenetelmää ja näin nämä asiat on saatu mukaan. No sitten sisällön puolesta olen hiukan selkeämpi tässä, koska meillä oli enemmän tilaa. Ja sitten tässä on käsitelty myöskin komission kuulemistilaisuutta. Eli minulle on tärkeää, ja olen tätä täydentänyt, ja tämä lukee jo perusteluissa. Eli nimenomaan julkisten hankintojen osalta meidän pitää käydä vuoropuhelua julkisten tahojen ja yksityisten palveluntarjoajien välillä. Kun yksityinen palveluntarjoaja haluaa tuottaa markkinoille tuotteita, tietysti hänen täytyy silloin tuntea markkinat. Ja hänen täytyy kerätä tätä tuntemusta ennen kuin hän luo tuotteen. Julkisella alalla on epäselvyyttä. Siellä ei tiedetä, onko sallittua, voiko tällaisia markkinatutkimuksia tehdä ennen julkisia kilpailuja. Ja minulle oli tärkeää, että markkinoille pääsy ja vuoropuhelu julkisen tahon ja markkinoiden välillä korostetaan vielä selkeämmin, ja nä, tässä muodossa tämä nyt on tällä hetkellä. Sitten tarkistusten osassa siellä on tärkeä asia, josta puhutaan, eli nämä raja-arvot. Tehän tiedätte, että tässä on suuria ristiriitoja, eli pitäisikö näitä raja-arvoja nostaa vai ei. Tässä on mukana lukuja, ja komission tutkimuksessa on sanottu, että vain 1,6 prosenttia julkisista hankinnoista tapahtuu rajat ylittävästi. Ja absoluuttisin luvun puhuttuna, tai kun puhutaan näistä arvoista, kyse on 3,5 prosentista koko volyymista. Nämä ovat hyvin pieniä arvoja, ja jos verrataan tätä julkisiin hankintoihin Euroopan laajuudessa, se maksaa ainakin 25 000 euroa lisää Eli kun katsotaan näiden pienten palveluntoimittajien tilannetta, niin siellä tietenkään ei tällaisia summia pystytä maksamaan. Eli meidän pitää käydä laajaa keskustelua. Ja vielä en ole tätä lyönyt lukkoon, vaan olen pyytänyt, että komissio toimittaisi meille lisää tietoja näistä asioista, jotta voimme muokata niitä, koska tällä hetkellä meillä on liian vähän konkreettista tietoa näistä asioista, myöskin mitä tulee pk-yrityksiin Eli meidän täytyy vielä muokata näitä kohtia. Ja sitten on vielä toinen kohta, jossa mielestäni on epäselvyyttä, eli nämä yhteiset hankinnat. Ja sitten jos mukana on monia palveluntoimia yhdessä. No kun kyse on pienistä palveluntoimittajista, jotka ovat kerran mukana vuodessa näissä kilpailuissa, ja sitten on pk-yrityksiä, jos on liikaa näitä yhteenliittymiä, niin sitten he jäävät alakynteen. Eli mitä tulee näihin yhteisiin hankintoihin, meidän pitää vielä kerätä kokemuksia tästä. Iso-Britanniassa ollaan paljon pidemmällä kuin muissa jäsenvaltioissa, ja meidän täytyy katsoa vielä, millä tavalla tällä alalla voidaan tehdä, millaisia ehdotuksia voidaan esittää. Minulla ei ole vielä mitään kiinteää mielipidettä tästä, ja ehkä tätä pitäisi käsitellä vielä selkeämmin. No sitten vielä, mitä tulee näistä standardien kysymyksestä. No, tästähän käsit- puhuttiin jo viime vuonna ensimmäisen mietintöni osalta, ja tämä lyhyt käsitte otettu tähän mukaan. Mutta jos te kaikki nyt katsotte tätä toista versiota, jossa on mukana tarkistuksia, niin, niin voin toimittaa teille näitä ja voitte katsoa, mitä tähän on lisätty. No sitten mietintöni. Tärkein viesti on se, joka tuli selväksi valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa. Siellä otettiin kantaa vihreän kirjaan ja me tarvitsemme yksinkertaistamista julkisissa hankinnoissa ja me tarvitsemme enemmän joustavuutta ja meillä pitää olla enemmän oikeusselvyyttä tietyille aloille. Mielestäni tämä on keskeistä ja tällä tavalla voimme päästä toiseen tavoitteeseemme, eli se on myöskin tärkeää, eli julkiset hankinnat juuri näinä aikoina jolloin julkistalous on tiukalla, meillä on talouskriisi. Julkiset menot tällaisina aikoina, niitä pitää käyttää tehokkaasti, jotta voidaan lisätä innovaatiota, jotta voidaan ylläpitää kestävyyttä. Niin, taidan puhua vähän liian nopeasti. Niin, eli tämä toinen kohta on tärkeä, tämä strateginen rakennelma julkisissa hankinnoissa – jotta nyt sitten talouskriisin aikana voidaan kannustaa innovaatioon, kestävään toimintaan ja tietysti myöskin sosiaalisten seikkojen vahvistamiseen. No sitten tärkein asia, jolla tähän voidaan päästä, on se, että yksinkertaistamme sääntöjä ja olemme joustavampia. Tämän lisäksi on myöskin välineitä, joiden käyttö täytyy kohdentaa oikein ja täytyy myöskin selventää, millä tavalla niitä käytetään. Tämä koskee esimerkiksi menet- neuvottelumenettelyitä ja takeita, avoimuutta. Tässä puhutaan myöskin varianteista tai vaihtoehtoisista tarjouksista, joita tulee vahvistaa. Eli tässä on paljon mahdollisuuksia ja lopuksi haluaisin vielä puuttua yhteen asiaan, josta meidän myöskin pitäisi keskustella. Mielestäni tämä tulkinta Euroopan tasolla liittyen näihin teknisiin sääntöihin ja toiminnallisiin seikkoihin, se on liian tiukka. Tämä on toteutettu tuotekohtaisesti eikä tuontanto mallikohtaisesti. Jos haluaa edistää kestävää toimintaa, silloin täytyy katsoa tuotantomenetelmää, koska kestävän tuotteen tunnistaa siitä, millä tavalla se on tuotettu. Esimerkiksi uusiutuva energia, sitä tuotetaan eri tavalla kuin perinteistä energiaa, mutta sitä ei näy kuitenkaan lopputuotteessa, vaan täytyy tietää tuotantomenetelmää. Ja sama koskee muitakin aloja. Esimerkiksi on nyt kolme tuomioistuinkäsittelyä Ruotsissa, jotka liittyvät lihatuotteiden catering käyttöön ja sitten oikeanlainen eläinten hoito. No, tässä haluaisin nyt puhua tuotantomenetelmästä ja sen pitäisi olla yhtä tärkeää kuin itse tuotteen. Mutta myöskin täytyy tehdä selväksi, että tämä ei tarkoita sitä, että voitaisiin jollain tavalla heikentää tai löysentää näitä suhteita näiden tuotteiden välillä. Jos haluan vaikka torjua korruptiota tai lahjontaa, sen vuoksi kumpaankin seikkaan on kiinnitettävä huomiota. No sitten, kuten sanoin, korruptio on otettu tähän jälleen kerran mukaan, mutta katson kuitenkin, että meillä on jo selkeitä sääntöjä. Ja katson myöskin, että mitä tulee dumppauskieltoihin ja epäreiluun kilpailuun, meillä on niiden osalta jo selkeää sääntelyä. Meidän täytyy nyt vain toimittaa nämä tiedot paremmin julkisten kilpailujen julkistajille. Ja ongelma, josta on puhuttu pitkään, eli lisämaksut kiinalaiselle yritykselle Puolassa, ne olisi voitu estää ongelmitta, jos olisimme pitäneet kiinni siitä, että nämä dumppaushinnat eivät voi olla mukana kilpailussa, koska tämä tarjous oli puolet halvempi kuin puolen hallituksen laskelma, eli kyseessä oli tarjous, joka oli selkeästi markkinahintojen alapuolella. Tällaista voidaan säädellä nyt, mutta mielestäni siihen ei tarvita mitään lisävälineitä, mutta meidän täytyy käyttää välineitä, joita meillä on jo käytössämme. Meidän täytyy tiedottaa niistä ja meidän täytyy varmistaa, että niitä todellakin sovelletaan. Good. Thank you very much indeed for... Mm-hmm. Kiitoksia. Kiitos näistä sel- tästä selkeästä, selkeästä selityksestä. Nyt sitten varjoesittelijä eh, kierros ja sitten puhujan luottelo,kin on auki eh, muille puhehaluisille. Rengon ensin. Euh, Tämä ei ole kovinkaan vaikea oikeastaan seurata tätä mietintöä koska tässä työskennellään aivan samassa läpinäkyvyyden hengessä kuin viime vuonna. Ja olemme iloisia tästä asenteesta, joka on tehnyt koko prosessista melko helpon. Tässä raportin tai mietinnön loppuvaiheessa Foucaulta sen verran, että kun puhutaan juridisesta osuudesta, ja siitä, mitä huonolla ranskalla sanotaan e-procurement käsitteeksi. Eli juuri nämä asiat, jotka otettiin jo alussa huomioon, niin tämä jollakin tavalla jakaa tietysti suuntaviivoja mietinnössä verrattuna siihen, mitä aiemmin olemme tehneet. Kolme aihepiiriä, niitä olemme tässä ehdottamassa. Mukana joitakin korjauksia – ja Strasburgissahan me täytimme joitakin aukkokohtia. Haluaisimme kaiken kaikkiaan löytää melko laajapohjaisen sopimukseen. Palvelut ovat sellainen alue, jota olemme käsitelleet jo vuoden ajan. Ja vaikkakin komissio, komissiossa on joitakin henkilöitä, jotka ovat virkamiehiä, ei komissaaria, jotka luonnehtivat asiaa hyvin kiireelliseksi niin, että uuteen lainsäädäntöön saadaan mukaan nämä kohdat. Meille ei ole lainkaan osoitettu, että sisämarkkinoilla olisi jotakin vääristymää, joten on melkoisen loogista, että me muotoilemme tämän hyvinkin samalla tavalla kuin viime kerralla. Muutoin haluaisimme syyt siihen, miksi nämä komission toimijat, jotka eivät ole komissaareja haluavat syöttää meille väkisin tällaista lisälainsäädäntötyötä. Juuri sellaista, jota vastaan parlamentti on jo antanut lausunnon aiemmin kriteereistä, jotka ovat taloudellisesti edullisimpia. Periaatteena rouva Ryllerin ajatus muotoilusta, jota varmaan voimme vielä työstää jonkin verran, jos Euroopan lainsäätäjät kenties myöhemmin palaavat tähän työhön, mutta se, että he kokonaan luopuisivat on juuri se, että tämä mm, huuto kauppavaihtoehto pitää olla tarjonnassa mukana. Se on juuri sellainen määräävä kriteeri, koska tämähän yleensä on taloudellisesti kaikkein edullisin vaihtoehto. Ja tässä on käytettävä hyvin joustavaa harkintaa, arviointia yksilötasollakin tulevaisuudessa. Ja kun puhumme taas neuvottelumarkkinoista ja korruptiosta, niin minä uskoisin, että korruptio varmaankin siirtyy aivan uusille toiminta-aloille, alueille. Aivan kuin toinen vaikuttaisi toiseen enemmän tai vähemmän positiivisesti. Tämä on yksinkertaista tarkastelua. Ja uskon, että lopulta pääsemme tässäkin kohdassa eteenpäin. En niinkään ole tätä vastaan, mutta nämä kriteerit ikään kuin tekevät itsensä tyhjäksi mielestäni. Ja tässä lopuksi normaalikäytännössä aivan alusta alkaen olisin mielelläni lisännyt tähän tiettyjä kohtia – kun puhutaan julkisten hankintojen niin sanotusta elektronisesta käsittelystä. Mutta kuitenkin tässä on hyvä teksti meille pohjana. Uh, thank you, Mr. Engel. Mrs. Venue. Kiitoksia. Sitten Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella tästä työstä, aivan kuten herra Swingel sanoi. Mehän olemme aina puolustaneet jo viime vuodesta alkaen tätä kokonaisuutta, joten suuria yllätyksiä ei ole. Mietintö vastaa täysin komission tekstin perussuuntaviivoja. Joitakin yksinkertaistamisviilauksia tarvitaan, mutta aivan kuten korostitte itse, se, että käytetään julkisia hankintoja sektoriaaliseen politiikkaan – että tämä pitää pitää mielessä jatkuvasti. Olen samaa mieltä myös Engelsin kanssa siitä, tai kaudesta, kymmenen vuoden kaudesta, on löydettävä hyvin tai kunnollinen muotoille sille, että ainakin kymmenen vuotta ja alin hinta olisivat ne peruskriteerit, vaikka näitäkin voidaan vielä parantaa kun otamme juuri tämän muotoilun tai mallin julkisiin hankintoihin, joudumme kysymään itseltämme, että miksi me yleensä sovellamme sitä. Mutta kun löytyy tällainen hyvä muotoilu, niin ei olla kaukana hyvästä käytännöstä. Ne kohdat, joita me ryhmänä ehkä haluaisimme vielä parantaa, kuten kokouksessa aivan lähipäivinä totesin, ovat ne sopimukset, jotka koskevat julkisia hankintoja ja ennen kaikkea ulkomaisia yrityksiä, jotka eivät välttämättä sopeudu lainsäädäntöön sellaisena kuin lainsäädäntö on muotoiltu sisämarkkinalainsäädännössä. PK-yritykset, jotka voivat toimia alihankkijoina, niiden kohdalla pitää todella huolellisesti selittää, selkeyttää velvoitteet, jotka kuuluvat niille yrityksille, jotka vastaavat alihankinnasta. Tämä on erittäin tärkeää. Ja esimerkiksi ongelma, jota Puola tällä hetkellä käsittelee Kiinan markkinoiden suhteen. Tässä on otettava huomioon hyvin erityiset tai pitkälti erityiset kriteerit Euroopan kohdalla. Ja tietysti joitakin kohtia vielä voitaisiin parantaa, mutta luulen, että kun äsken puhuitte noista tuotantotavoista, niin minä haluaisin äh, lisätä vielä tähän niin sanotun kohtuullisen kaupan periaatteen, periaatteen ja myös kriteereiden puolelle. Tämä on tärkeää kansalaisille ja ympäristölle ja myös yhteiskunnalle. Vielä yksi seikka, jota pienet yritykset ovat korostaneet julkisten hankintojen yhteydessä, on se, että säilytetään, suojellaan innovaatiota PK-yritysten piirissä julkisissa hankinnoissa. Totta kai täytyy noudattaa läpinäkyvyyttä, täytyy olla luotettavuutta, jotta PK-yritykset voivat pitää yllä innovaatiokykyään, jotta ne ovat kilpailukykyisiä samanaikaisesti ja myös ottaa huomioon muut tähän liittyvät ongelmat. Ehkä jotkut ryhmästäni ovat sitä mieltä kuin minäkin, että on olevassa tiettyjä myönnytyksiä, joista voimme saada intoa, inspiraatiota, mutta meidän pitää lainsäädännössä saada enemmän selkeyttä, nimenomaan kun ajatellaan sellaisia valtioita kuin Puola, joka on vasta hiljan liittynyt unioniin ja jotka eivät vielä pitkään ole eläneet näiden rajoitusten kanssa, joten ilman muuta komission kannattaa lisätä tähän teksti. Ja kaikki tarkistukset tietysti omasta ryhmästäni ovat tervetulleita ja olemme valmiita niistä keskustelemaan edelleen. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Venier. Mr. Kreutzmann. Kiitoksia sitten edustaja Kreutzmann. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut edustaja Ryylelle hänen erittäin tasapainoisesta mietinnöstä ja hyvästä yhteistyöstä. Aivan alkuun haluaisin puhua, että, että tämä on eri esitys on, on erittäin tärkeä askel sisä, sisämarkkinoiden kilpailun tasapainottamiseksi. Tämä on pieni, jonkin aikaa on kulunut jo siitä, kun meidän uusia, uusia sääntöjä on tarvittu. Meillä on tätä aiempaakaan direktiiviä tukeneet. Olen yhtä mieltä siitä, että, että tämä EUn laajuiset tarjouskilpailut pitää saada yksinkertaisemmaksi ja tasapuolisemmaksi. Ja tässä elektroniikka voi näytellä merkittävä osa, mutta mitä, mitä, mitä tulee sitten tähän itse käytäntöihin, niitä pitää kokeilla huolellisesti esimerkiksi avoimuus, kilpailuvapaus on, on varmaankin molemmille tärkeä. Sitten täytyy miettiä myöskin oikeusperustaa, että, että myöskin tämä käyttöalue sitten ei rajoitu liikaa näissä julkisissa hankinnoissa, koska sillä täytyy välittömästi sitten katsoa, että tämä välitön taloudellinen hyöty sitten näissä hyväksytyissä tarjouksissa takana sit on niin myöskin sitten erittäin äh, hyvä nähdä, että, että, että, että myöskin tässä on myöskin poliittiset tavoitteet otettu huomioon, mitä, mitä, mitä tulee sitten äh, näihin julkisten hankintojen sopetaan ja tämmöisten äh, äh, äh, periaate, joka on erittäin laajalle levinnyt myöskin Saksassa perittainen, mutta kaikissa muissa jäsenmaissa tämä tämä periaate ei ole niinkään tärkeä, mutta videokonferenssissa Rylle totesi, että halvin ei välttämättä ole aina edullisin, eikä se ole pelkästään perähtänyt. Meidän pitää aina pitää sitten mielessämme tätä avoimuusperiaatteiden takia, äh, on tässä kysymys kirjoista paperista, missä ihan, ihan, ihan, ihan, ihan selvää, mistä tuotteesta on kysymys. Ei siellä voi sillä tavalla kokonaistaloudellisesti edullisinta tuotetta olla, mutta jos ajatellaan esimerkiksi äh, kuntien äh, kun, kuntien työssä, missä me on siis vaikkapa, vaikka, ää, vaikka kat, rakennuksen kat, katemateriaalista päättä, päättäneet, päättäneet, ja silloin on tietenkin on, on voinut olla hyvinkin suuria eroja. Esimerkiksi olemme huolet sitten kääntyneet kotimaisten valmistajien puoleen, koska se on, on parempi sitten, jos näitä rakenteita korjata tai, tai muuta, niin silloin olemme suosineet sitten paikallista valmistajia. Ja tämä on meillä ollut tavoitteena Samoin meidän täytyy ottaa myöskin sitten tämä elinkaari huomioon ja, ja tämä taloudellisesti edullisin ei välttämättä sitten ole sitten standard vakiotuotteilla helpompi, helppo määritellä sitten, jos tuo, tuo, kyllä tarjous tulee ulko, ulkomaalta jos, myöskin sit, jos ajatellaan myöskin tätä rahan palauttamismahdollisuutta, se on erittäin tärkeää. Täytyy tehdä kaikille selväksi, että, että tämä tuo, tuotantoprosessin kestävyys on otet, otettava huomioon. Siinäkin olemme yhtä, yhtä mieltä. Ja sitten on erittäin tärkeää, että nämä no, kriteerit sitten objektiivisesti punnitaan koska muussa tapauksessa sitten korruptio heti vaan niin kulman takana sen vuoksi tämmöistä myöskin äh, tästä äh, äh, poliitti, poli, politiikan poliittisten ulottuvuuksien huomioiminen on tärkeää, koska sillä voi olla taistella tätä korruptiota vastaan kollega Ryyle tota, haluat, haluat tätä tarjouspyytä ja sitten myöskin tätä markkinatilanteeseen nähden päätös sitten kokonaisedullisimmasta tuotteesta No, esimerkiksi, äh, esimerkiksi tapa, millä esimerkiksi näitä tuotteita käytetään, esimerkiksi vaikka putkistoja, jos minne ne kaivataan sitten. Tämä itse toinen saattaa olla sitten äh, edullisempi siinä, siinä mielessä, miten sitä, sitä toteutetaan. Mä tietysti äh, tarjoan, tarjoan kanssa käyn neuvottelusta, ja sillä on myöskin tällä tästä henkinen pääoma sitten siinä ja tekijän oikeus siihen, että millä tavalla sitä sitten käytännössä sovelletaan. Ja sitten jos tulee joku ongelma, niin en tiedä mitä se saa ratkaistuksi sitten, että siirtyykö sitten tavallaan se myöskin hankkijalle. Ja välttämättä sitten tämä aina halvin ole pelkästään e-, edullisin. ideahan on oikea. Rova Ryyle täytyy tukea sinne. Katsotaan, miten sinne pääsen. Kaikki yksityiset yrittäjät tekevät aivan saman, sonderovat markkinoita ja sieltä sitten poimivat tämän edullisimman tarjouksen. Näin tehdään yksityisissä piireissä aivan hyvin. Se on kaikkein, kaikkein, kaikkein normaalein tapa toimia, mutta tässä nyt etsitään ratkaisua siihen, että, että onko jos tämä esimerkiksi tekijän oikeuden suoja, miten siihen sitten saadaan ää, toimimaan. Me olemme itse että näissä sopimuksissa, sopimuksissa todenneet, että, että tämä tarjoukset ovat, ovat kalliita Euroopan laajuisesti. Ja niissä tulee tiettyjä kosteuksia, jos sitten annetaan, ulkoistetaan näitä erilaisia toimintoja, ei se välttämättä ole hyödyksi. Että me täytyy teidän ehdotuksenne mukaisesti miettiä näitä seurausvaikutuksia, joista täytyy sitten vielä keskustella. Uh, thank you very much, Mr. Kreutzmann. Kiitoksia, herra uh, Kreutzmann minä tässä äh, sannustaudun varjoesittelijän kaapuun ja sitten annan puheenvuoron muille. Heidi Ruler, I think for a, a really... Uh, Rylle sanoisin, että tämä on todellakin erinomainen mietintö. Ja pari huomiota, jotka mielestäni ovat tälle valikunnalle tärkeitä. Ensinnäkin tämä on nyt kehittyvä mietintö, koska tähän aloitettiin viime vuonna ja tässä on yhteisiä teemoja, jotka tulevat esiin. Sitten kun ajatellaan näitä sitoumuksia ja analyysejä, joita täällä on tehty, jos katsotaan näitä vastauksia komission hyvin laajaan kyselykaavakkeeseen, kun se valmisteli omaa työtään, siellä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä niiden asioiden suhteen, joita on otettu esille tässä valiokunnassa ja mitä olemme myöskin kuulleet markkinoilta. Eli meidän pitäisi olla tästä aika rohkaistuneita. Ja sitten se, että kaikki kollegat puhuvat siitä, että on keskitytty siihen, että pitäisi olla yksinkertaisempi menettely mutta kuitenkaan ei pidä menettää prosessissa oikeudellista varmuutta. Eli otettaisiin käyttöön prosessi, joka olisi vähemmän byrokraattinen ja vähemmän tiukka. Uskon, että tämä voidaan toteuttaa, mutta samalla puitteiden pitää olla täysin selkeät siitä, että tämä pitää olla avoin kilpailumenettely, jossa on selkeät oikeudelliset säännöt mutta aloilla, jotka ovat tärkeitä, mehän puhuimme esimerkiksi vihreistä hankintakriteereistä ja vihreistä tuotantometodeista. No, silloin pitää soveltaa kriteereitä, jotka ovat täysin objektiivisia. Ja työ, jota täällä on tehty standardien osalta samaan aikaan tässä valiokunnassa, se antaa meidän nyt merkitystä, koska me näemme kaikki nämä osat ja miten ne ovat suhteessa toisiinsa. No sitten toinen asia, josta Heidi ei puhunut, ja se on ehkä hiukan kiistanalaisempi, mutta otan sen nyt kuitenkin esille. Eli tietysti se, että yksinkertaista menettelyä on se, että katsotaan näitä kynnysarvoja. Kustannukset, kun valmistellaan tarjouskilpailuja tähän menettelyyn asti, ja kun ajatellaan, millaisia arvoja näissä kilpailuissa on, no ne eivät aina välttämättä tarjoa parasta vaihtoehtoa, koska tähän liittyy niin paljon kustannuksia, eli se voi lannistaa ihmisiä. En tiedä, tekee tämä julkisista hankinnoista vähemmän kilpailukykyisiä, koska nyt eletään eri aikaa, kun ajatellaan millaisia välineitä ja millaista teknologiaa meillä on käytössämme julkisten hankintojen alalla. Ja kun käsitellään tarjouksia, jotka ovat tämän kynnysarvon alapuolella. Jopa tarjoukset, jotka eivät koske koko menettelyä, niiden täytyy kuitenkin noudattaa avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Ja nyt monet julkisviranomaiset käyttävät internettiä ja julkistavat siellä tarjouskilpailuja, ja tämähän laajenee hyvin nopeasti. Ja monissa tapauksissa tällaisia tarjouksia julkistetaan virallisessa lehdessä, jotka ovat alle kynnysarvon. Eli voitaisiin nostaa kynnysarvoja ja samalla korostaa sitä, että virallisen lehden tiedot ovat yhteydessä toisiinsa. Ja meillä olisi yhteinen eurooppalainen tietokanta pienemmille tarjo- tarjouskilpailuille, joka voisi vetää puoleensa pieniä yrityksiä, koska niissä ei ole niin paljon byrokratiaa mukana. No tietysti maailmankauppavelvoitteisiin liittyy suuria kysymyksiä, mutta jos haluamme mennä tähän suuntaan, niin tätäkin tulisi tarkastella. Mä tiedän, että kollegat eivät ole tyytyväisiä, kun sanon tämän, mutta itse olen halunnut edistää kilpailukykyistä innovatiivista tarjouskilpailumenettelyä ainakin viiden vuoden ajan, niin varmaan sekin pitää nyt mainita täällä, muuten te petytte. Ryyle on kattanut tiettyjä osia siitä hyvin, ja nyt alamme nähdä, millä tavalla tämä voitaisiin ottaa mukaan virtaviivaiseen julkisiin hankintoihin. Ja nämä kuulemiset myöskin osoittavat, että viranomaiset haluavat tätä enemmän. Ja minä teen pari tarkistusta sen suhteen, miten voitaisiin toimia esimerkiksi tilanteessa, jossa viranomaiset tekevät toimittajan kanssa yhteistyötä, joka on miettinyt asioita yhdessä asiakkaan kanssa, ja sitten miten PK-yritykset saataisiin ylipäänsä markkinoille mukaan. Eli meillä on hyvä pohja tästä jatkaa työtä ja odottelemme yhteistyötä Haidin kanssa ja teemme tarkistuksia, joilla voimme parantaa tätä tekstiä entisestään. Eli siinä minun puheenvuoroni ja sitten me olemme hiukan aikataulusta jäljessä, mutta haluan nyt varmistaa, että kaikki saavat puheenvuoron, koska meillä on nyt komission suunnalta tullut aika aikataulupaineita. Se haluaa tehdä ehdotuksia Eli meidän täytyy äänestää tästä aika pian kesätauon jälkeen. Eli hän nyt varmistaa, että meillä on nyt mahdollisuus keskustella tässä rauhassa. Mutta puhukaa nyt lyhyesti. Älkääkä toista asioita, jotka on jo sanottu. Eli tällä listalla on... Mr. Trishkovski, Mrs. Styler, Mrs. Weiler, Mrs. Schaldemose, Mrs. Turin ja Mr. Rochefort. Any more, Mr. Sch- Haluatko joku muu? Vielä Schwab ja Gebhardt. Nämä ovat kaksi vanhempaa koordinaattoria, jotka ehkä sitä puhuvat lopuksi. Eli pyytäisin, että puhutte noin kaksi minuuttia. Emme nyt käytä kello, ellei aika tosissaan ala loppua. Ensin Maija Ja, danke schön. Auch ich... Äh, Kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin esittelijää Röyliä äh, onnitella teistä näistä uusista täydennyksistä, jotka luot toki siis eh, luen huolellisesti. Tietysti eh, eh, meidän täytyy valtavasti yksinkertaista tätä julkisten hankintojen periaatteita tehdä siitä käyttäjäystävällisempi. Ensinnäkin meidän pitää, kuten äsken jo todettu, meidän pitää myöskin tämä taloudellisesti kannattava tuote määritellä, niin ettei välttämättä sitten esimerkiksi tuomioistuin joudu välttämättä koko aikaa painiskelemaan näiden määritelmien parissa. Sitten myöskin tietysti niin, kaikkien edut, etuja on puolustettava kohdassa 17 puhutaan ensin tietysti voi myöskin sitä parannuksiin, tuonnepana mahdollisten virheiden korjaamiseen näin ääressä. Täytyy sitten päätösvalta jää siitä sitten tietysti tila, tilaajalle. Useimmat kollegat, kuten minäkin olen, sitä mieltä, että nämä on, online mahdollisuuksia, sähköistä mahdollisuutta olisi, olisi painotettava paitsi johdannossa myöskin sitten muissa ohden, kohdin mietintään EUn pitäisi kaikenkin tavoin edesauttaa tällaista ele, e-, ele, elektronisia kaupantekomahdollisuuksia ja sitten myöskin se, että luoda paremmat edellytykset kannustimet tähän. Mä tiedän monista muista yhteyksistä, että, että pelkästään tällainen mahdollisuuden tarjoaminen ei riitä, vaan pitää pitää tehdä enemmän, jotta se, ihmiset siihen todella tarttuisivat. Kiitos tästä. Kiitoksia, äh, Hermä. Se oli tasan kaksi minuuttia, kuten huomasitte. Ilman, ilman kelloakin se tiedettiin. Herra Soskovski. On... Haluaisin keskittyä näihin PK-yrityksiin. Monet kollegoiden kommenteista, jotka perustuivat näihin edullisempiin tarjouksiin. Kun puhumme siis PK-yrityksistä, niin nämähän on jo sisällytetty mietintöön tiivistetyssä muodossa. Ja hämmästelen sitä tapaa, jolla se tehtiin, kun kaikkein tärkeimmät osat olivat juuri ne asiat, jotka PK-yritysten edustajien mielestä olivat ne kaikkein tärkeimmät. Ja se, mikä tästä puuttuu ja joka ehkä voitaisiin tarkistuksiin, tarkistuksiin vielä lisätä PK-yritysten kohdalla silloin, kun ne anovat näitä tarjouksia. Haluan nyt tervehtiä tätä mietintöä juuri siten, että tämä on se ainoa kohta, jonka halusin lisätä. Kiitoksia. Mrs. Styler. Kiitoksia. Sitten edustaja Styler. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Aika on nyt kortilla, joten haluaisin nyt puhua siitä, kuinka tärkeää oikeusselvyys ja yksinkertaistaminen on. Ja sitten kestävät hankinnat ja sosiaalinen ulottuvuus, nämä ovat tärkeitä. Heidi puhui näistä jaetuista palveluista, että silläkin saa rahansa edestä, ja että tulemme eri kulttuureista ja teemme asioita eri tavalla, joten tämäkin on pantava merkille. Sitten mainittiin myöskin reilukauppa. No, haluaisin nyt korostaa, että kohdassa 19 on puhuttu ammattimaisuudesta. Mielestäni se pitäisi ottaa mukaan, koska kun puhun ihmisten kanssa, jotka ovat mukana julkisissa hankinnoissa, tämä asiantuntijuus, tuntemus, ammattimaisuuden edistäminen ja parhaat käytänteet ovat tärkeitä. Ja se, mitä voimme oppia muista maista, voimme oppia toisiltamme, ja tämä on tärkeä kohta, ja kiitän kaikkia, jotka ottivat tämän jo esille. Ja, vielen Dank. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Minä äh, yhdyn niihin, jotka äh, kehuvat äh, edustaja Ryyliä hänen hyvin ymmärtävä helposti ymmärrettävästä ja selkeästä äh, mietinnöstä. Vallankin tämä uusi, uusi versio on oikein hyvä, mutta myöskin hänen äh, äh, poliittisesta painotuksestaan seminaarissa tuli selväksi, että, että, että näissä ei ole kovinkaan epätavallista, että käytettäisiin näitä julkisia hankintoja myöskin sitten poliittisten päämäärien edesauttamiseksi Eh, sen, siksi on, on erittäin virkistävä, että, että työnantajapuoli komission eh, kuulemistilaisuudessa totesi, että ihan selvästi totesi, että, että silloin kun me eh, esimerkiksi meillä on, so, so, so, vaadimme, vaadimme esimerkiksi työmarkkinaosapuolelta tällaista sosiaalista, sosiaalista vastuuta, se, on, se on ihan, ihan ok meidän puoleltaan. Me, tämä ei välttämättä ole ää, ää, aina asianlaita meidän ja asianomaisten järjestöjen välillä. Mitä sitten tulee tähän Ryölän toivomukseen sääntöjen yksinkertaistamista, se on erittäin tervetullutta. Ja haluaisimme myöskin, että komissio ottaisi sen selkeämmin paremmin huomioon. Meidän ei pidä kuitenkaan jäsenmaita jättää ihan omilleen. Jos on hyvin, tietenkin jos asioita päätellään hajautetusti, se on ihan hyvä, mutta silloin pitää sitten huolehtia siitä, että täytäntöönpano sujuu sujuvasti. muista herra, tiedätte, herra Mayer, että, että 2004 direktiivi on vasta nyt Saksassa pantu täytäntöön, mikä erityisen Harmillista tietysti PK-sektorin kannalta toivottavasti on, on, onneksi nyt sitten, sitten tunnelmat ovat muuttuneet, meillä ovat muuttuneet niin paljon, että nyt sitten esimerkiksi näistä ää, korvausmääristä voidaan puhua ihan eri määräisinä kuin aiemmin. Me olemme Euroopan unionissa tietysti kiinnostuneet muista markkinoista, pääsystä muille, muille markkinoilla. Intia esimerkiksi, meillähän on vapaakauppasopimuksia, jotka on, joita on muutettava ulko, ulkomaankauppaan valiokunnan kollegat siitä tiedät, että muussa tapauksessa sitten tulee suuria ongelmia e, e, VTOn kanssa, jos me, jos me näitä e, vahingonkorvaussummia rupeamme omin päin huomattavasti korottelemaan. Muussa, muussa tapauksessa tästä tulee sitten tämä säännös kääntyy itseään vastaan sitten, mitä oikeastaan edustaja Rylle ajatte takaa tässä kohdassa 17. Eikä siinä ö, synny kenties iso kohvaarallinen pors, porsaan reikä. Ja sitten 2021 ovat jo muuttuneet tässä tuore, tuoremmassa versiossa, eli tämä pakollisesti pakko, nost- pakko parantaa tätä tietoisuutta. Se siellä oli käännösvirhe sitten tässä ensimmäisessä saksankielisessä versiossa. Hyvä, että te olette lukeneet huolet, huolellisesti nämä käännökset, koska siellä saattaa olla ihan mitä tahansa puppua sisällä. Ja, itse asiassa Rova Ryle aluksi totesi, että saksalaisille on oma uusi käännös olemassa. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti enkä nyt käy läpi uudelleen kaikkea, mitä on jo sanottu. Halusin vain sanoa, että kun olen keskustellut tanskalaisten viranomaisten, viranomaisten ja instituutioiden kanssa ja mitä mieltä he ovat uudistamisesta, he haluavat, että selkeytetään näitä mahdollisuuksia sosiaalialalla. Eli millaisia vaatimuksia voi olla. Tätä he tarvitsevat ja olisi hyvä, jos kyse ei ole pelkästään vihreästä elementistä tai kestävyydestä, nekin ovat tärkeitä asioita, mutta jos julkiselle sektorille toimittaa palveluita, silloin ehkä pitää esimerkiksi palkata etnisiä vähemmistöjä tai muita, jotka liittyvät niin sanottuun sosiaalilausekkeeseen. Eli meidän pitäisi keskittyä tähän ja saada vähän enemmän selkeyttä. Kiitoksia, edustaja Turunen. Sitten, niin, kiitos minä voin jatkaa tästä, eh, eh, minkä, minkä, minkä äh, eh, nosti äsken esille. äh, olemme teotusvaliokunnassa näitä asioita sivunneet jo esimerkiksi ottaa mukaan koulutuksen ja valmennuksen yritysten mukaan ottamiseksi tämän työvoiman uudelleen koulutukseen, niin sitten tietysti aina myöskin tämä valistus työ esimerkiksi julkisten hankintojen osalta juuri sitten noudattaa myöskin no voimassa olevia työ, markkinatyölainsäädäntöä. Ja niin ikään tulee säilyttää A- ja B-luokitus tiettyjen erilaisten sosiaalipalveluihin liittyvien asioiden ylläpitämiseksi. Eli siis nämä tämä näistä työllisyys ja sosiaalipoliittisen äh, äh, pilkahduksen, jonka haluan tuoda tähän keskusteluun, jonka haluaisin sitten tähän meidän äh, kantaamme myöskin sitten saada mukaan. Tuskin tässä kauheasti meidän intressimme käyvät ristiin. Kiitoksia kovasti. Työ, työllisyysvaliokunnan lausuntoa odotamme sitten kiinnostuna. Edustaja Rochefort. Puheenjohtaja, Minäkin onnittelen tästä mietinnöstä, joka oli hyvin tiivis. Haluaisin tehdä pari huomautusta. Ensinnäkin olemme kaikki samaa mieltä, että tästä hintalaatusuhteesta ja luulen, että nyt on aika todeta, että myös laatu täytyy saada muodollisesti päteväksi, koska tähän liittyy aina tiettyä epäilyä, ellei kymmenen vuoden aika väliä ole kulunut joten komissiolta odotamme ehdotuksia siitä, mikä on laatu. Ja kuten Resma sanoi aivan äsken, se, että halutaan tehdä jotakin kestävää, tämä tarkoittaa, että loppu ei ole tullut, ellei jotakin korjaustöitä tai korjaustoimia ole tehty laadun nimissä. Entä sitten äh, valmistuksen kesto ja pysyvyys? esimerkiksi mielestäni voi todeta, että jotkut tuotteet täytyy tai asiat voidaan voida taata viideksi vuodeksi. Toiseksi PK-yritykset. Haluaisin vielä kerrata kaiken tai toistaa kaiken, mitä on jo sanottu. Se, että olisi neil, siis PK-yrityksellä olisi paremmat mahdollisuudet vastata julkisiin hankintoihin. Ei ole epäilystäkään siitä, että PK-yritysten yhteistoiminta on vakavasti otettava kilpailija ja niiden täytyy, yritysten täytyy voida olla mukana julkisissa hankinnoissa, koska totta kai mm, niiden täytyy päästä markkinoille. Joten tämän menetelmän täytyy olla olemassa tavalla tai toisella. Ei tietenkään, mikäli päädytään paikalliseen monopoliin mutta niiden äh, välttämiseksi nimenomaan PK-yritysten täytyy voida toimia yhdessä. Kiitos tästä. Äh, äh, koordinaattorit Gebhardt ja Schwab. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää er-, erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Hyvin, hyvin hyvää työtä edustaja eikä tämä ole mitenkään äh, tota, äh, tavatonta teille. Äh, aivan erinomaisenkin hyvä, anteeksi, tuli nyt vähän väärin ulos ensin. Siis ihan erinomaisen hyvää työtä, kuten tavallista. Niin, eli me tässä tämän vuosituhannen alku, alusta asti olemme kiinnittäneet huomiota eräiseen teemaan, eli tähän joko taloudellisesti halvimpaan tai muuten edullisimpaan tarjoukseen. Siitä on mm, kättä väännetty. Tässähän tietysti sitten piilee tällainen oikeuden epävarmuustekijä takana. Jotkut jäsenmaat, jäsenvaltio, tai ovat, nämä, ovat olleet haluttomia tätä kriteeriä sitten soveltamaan, kun eivät oikein tiedä, että mitä sillä sitten oikein takaa ajetaan, kuuluuko se puitedirektiiviin vai eikö. Tässä on äh, muutamia esimerkkejä, jotka tässä mainittu, niihin en enää lähde puimaan aika ajan puutteen vuoksi. Sitten toinen seikka, jota niin ikään pidän äh, tärkeänä, jota voitaisiin vieläkin entisestään vahvistaa, että et, et, et, et, et jätetä sitten lainsäädäntöä yhteisön tuomio, unionin tuomioistuimelle. Tuomioistuim, tässä on nimenomaan kysymys näistä sitten näistä korvauksista. Tietenkin tässä on tähän mennessä ovat sitten olleet tuomioistuimen päätökset välttämättömiä, kun ei ole, ole tietoa, miten, miten tässä tulisi toimia. toimia. Tämä on erittäin tärkeä. Minä olen hiukan vielä pientä ristivetoa Ryllen kanssa, mutta eikä tämä saada kaksi kahdenvälisessä keskustelussa oikaistua. Herra Schwab. Niin ihan lyhyesti. Rylen mietintö on aivan oikean osunut. Hän on yrittänyt korjata vain niitä asioita, joita todellakin tarvit, täytyy muuttaa. Ja siksi mietintö on erinomainen. EPP voi tukea tätä monessa kohtaa, kuten Engel varjoesittelemme juuri totesi. Erityisesti haluaisin tukea henkilökohtaisesti näitä menettely, men, menettelytapoja, jotka liittyvät liittyvät kynnysarvojen muuttamiseen, koska kuten totesimme, me emme voi ajatella pelkästään omia markkinoitamme, vaan hiukan miettiä myöskin vientialueita ja maita koko maailmassa. Ja toiseksi haluaisin tukea tätä eluisimman tarjouksen periaatetta. Tämä pitää muotoilla hiukan tarkemmin. Tämä sanamuoto ei riitä. No sitten me kaikki olemme samaa mieltä yksinkertaistamiskysymyksestä, mutta nyt täytyy vain miettiä, onko tämä tällä tavalla mahdollista. Tuomioistuin hiljan Arnold-päätöksessä, tästähän puhuttiin jo valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa, teki selväksi yhden asian, joka oli pitkään epäselvä. Ja jos lakinsäädäntöä muuttaa jatkuvasti, niin se ei tietenkään tuo lisää oikeusvarmuutta, vaan pikemminkin tämä uuden lainsäädännön oikeusvarmuus on taas kyseenalainen. No sitten Engelin kanssa olin täysin samaa mieltä siitä, että kun otetaan tämä menettelyneuvottelu käyttäen, se ei välttämättä ole oikea suunta. Jos onko tämä sitten oikea edettelytapa, niin neuvottelussa niin siitä en ole ihan varma. Thank you all very much indeed uh, for a very good... Kiitoksia uh, kaikille erinomaisesta uh, keskustelua. Eh, komission edustajana Schmidt paikalla. Meillä ei ole tässä kovinkaan paljon aikaa. Onko teillä jokin erityinen seikka, johon haluaisitte eh, tarttua eh, lyhyesti ja ytimekkäästi? sen jälkeen annan puheenvuoron Robert Lyydelle vielä esittelemme. Niin. Kiitos kovasti, puhemies, puheenjohtaja. Kuten aina, minä kuuntelen korvan töröllä ja otan, otan vaarin kaikista kommenteista. Meillä on jo komi monta asiaa tälläkin esillä olleista jo pöydällä. Sen verran kuitenkin vielä haluaisin pienen varoituksen sana antaa, mutta ne koskee näitä kynnysarvoja, mutta myöskin yksinkertaistamisia puhua tässä. Meidän pitää pitää mielessä kansainväliset sitoumuksemme, koska tällä julkisissa hankoissa on, on tietty paitsi se kynnysarvo, mutta myöskin tiettyjä menettelytapaan liittyviä vähimmäismääräyksiä. Eli tämä äh, varoituksen sana kannattaa äh, äh, pitää mielessä. Ei tietenkään estä meitä tällä tiellä etenemästä niin pitkälle kuin haluamme. Kiitoksia näistä neuvosta, sanoo puheenjohtaja. Pidetään silmät ja korvat auki. Nyt edustaja Ryllelle vielä tila, tilaisuus tehdä pieni yhteenveto tästä ensimmäisessä keskustelussa. On hienoa, että varjoesittelijät ovat hyväksyneet sen, että määrittelemme määräajan nyt, koska jos me jätämme tämän myöhemmäksi, niin sitten meillä ei olisi enää ollut riittävästi aikaa saattaa tätä mietintöä päätäntöön. Eli 19. heinäkuuta on määräaika. Yritämme saada saksankielisen version käännytyksiä korjatuksi mahdollisimman nopeasti ja Teidän henkilöstönne on jo saanut minulta tarkistukset, mutta voin lähettää ne vielä englanninkielisenä versiona, jotta voitte tarkastella minun tarkistuksiani ja siltä pohjalta voitte se tehdä omia tarkistuksianne. Ja sitten mitä Weiler sanoi, voimme tehdä tämän kahdenvälisesti. Ja sitten muuten kiittäisin kaikkia hyvästä keskustelusta ja odottelen innolla tarkistuksianne. Yeah, so thank you very much. So... Kiitos. Eli siis eh, muutosentysten takar, takaraja 19. heinäkuuta. Sitten 19. päivä syyskuuta äänestämme ja pyrimme saamme, saamaan sen sitten lokakuun kakkos täysistuntoon, joka sitten on, eh, riittää myöskin komissiolle lopullisen version pohjaksi. Kiitos ja kaikille siis tästä. Ja nyt sitten seuraava mietintölistalta on edustaja Hanslikin eh, mietintään koskien palveludirektiivin mukaista keskinäistä arvien, arviointia. Meillä on täällä varjoesittelijä paikalla äh, Gebhard Manders, onko hyvä, Kanfer paikalla, ei taida olla. Onko joku vihreiden puolesta? Mä en täällä sitten Sabini ei ole paikalla edelleenkään. Martin Frown en kenties tuolta komissiosta heiluttelee siellä Slovenian kopen edustalta. Hanslikille ensin äh, puheenvuoro. Hän voi esitellä mietintönsä ja sen jälkeen otamme sitten puheenvuorot salista, mutta aika, aika on aika tiukilla, mutta äh, varmasti meillä on vielä aikaa äh, keskustelua Svenssoninkin mietintö vielä pitää käydä läpi. Hanslik, olkaa hyvä. Bardzo panie przewodniczący, koleżanki koledzy. E, dyrektywa usługowa jest e, jednym z najważniejszych aktów legislacyjnych nad... Kiitoksia puheenjohtaja. Palveludirektiivi on yksi tärkeimmistä direktiiveistä ja ilman muuta kaikkein tärkeimpiä asioita koko valiokunnassamme, jota olemme käsitelleet viime aikoina. Me olemme vielä paikkailleet direktiiviä ja nyt käymme läpi keskinäistä prosessia, joka on 31 artiklassa. Ja tässä tarkoitetaan uutta työkalua, joka tässä menettelyssä on ensimmäistä kertaa käytössä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia näitä määräyksiä ei ole direktiivissä. Ja mietintöni rakenne on se, joka, perustaa, joka perustuu tähän keskinäiseen arviointiprosessiin, johon luetaan mukaan kolme seikkaa. Ensinnäkin se kokemuskenttä, joka näihin keskinäisiin arviointeihin liittyy suhteessa palveludirektiiviin ja lopputulos sekä seuranta – ja tämä keskinäinen arviointi on sellainen työkalu, jota voidaan lainsäädännössä käyttää. Ja tämä keskinäinen arviointi on sellainen, jota ei kuitenkaan tule sotkea hyvin lähellä olevaan toiseen arviointiin samassa direktiivissä – joten äh, kun puhutaan direktiivin täytäntöönpanosta, kysymyksessä ei ole mikään parannus, vaan oikeastaan palveluihin liittyvä, liittyvän tilanteeseen vaikuttaminen sisämarkkinoilla. Tämä direktiivi tähtää siihen, että direktiivin täytäntöönpanoprosessia täydennetään, mutta kuitenkin direktiivin puitteissa mitä tulee määräaikoihin direktiivin täytäntöönpanon suhteen, tähän on tietysti, tai tämä on tietysti vaikuttanut koko prosessiin. Mielestäni koko prosessia tulisi tarkastella avaintekijänä, kun halutaan vahvistaa hallintoa eri jäsen, yhteistä hallintoa eri jäsenmaiden välillä palvelujen alalla. Ja tämä työkalu varmasti auttaa meitä poistamaan haittoja sisämarkkinoilta tulevaisuudessa. Ja tämä prosessi on ilman muuta, tai oikeastaan erilaiset kognitiiviset prosessit ovat juuri lisäarvoa, ovat lisäarvoa tälle ja se, mitä jäsenmaissa tällä hetkellä vaatimusten tasolla tapahtuu juuri direktiivin takia. Totta kai tähän liittyy joitakin epäilyksiä. Tässä on oikeastaan kolme osapuolta tässä prosessissa ja ne ovat antaneet, ilmaisseet oman mielipiteensä komissiolle – se, mitä puuttui koko prosessissa, olivat säännölliset raportit loppupäätelmistä jokaisesta kokouksesta. Tällaiset, tällaiset päätelmät voisivat olla mielenkiintoisia eri osapuolille. Koko tämä aspekti kyseisessä prosessissa, sitä voisi parantaa – sitä on käytetty myös muissa toimissa, vastaavissa toimissa, joihin komissio on ryhtynyt liittyen sisä, sisämarkkinoiden arviointiin yleensä. Tämä arviointi pitää sisällään montakin tointa, toimikenttää. Ensinnäkin ne keskinäiset neuvottelut, joita on käyty eri jäsenmaiden välillä Parlamentin pitäisi saada tietoa näistä keskusteluista. Ja minulla on sellainen tunne, että me oikeastaan, me emme ole saaneet sitä laajempaa kuvaa näistä neuvotteluista ja varmasti monet meistä haluaisivat lisätietoa juuri täytäntöönpanoprosessista. Se aika, joka on kulunut direktiivin täytäntöönpanosta, vaikuttaa vaatimuksiin, mitä tulee direktiivin koko täytäntöönpanoon. Ja komissio varmaankin äh, ehdottaa juuri sitä, että löytäisimme keinon, jolla paremmin ymmärtää koko prosessia Euroopan unionin sisällä. Tässähän on kyse siitä, että sisämarkkinoiden palvelua halutaan parantaa, koska juuri tällä sektorilla on erittäin hyvät kehitysnäkymät yli rajojen tapahtuvassa toiminnassa. Joten varmasti tähän kaivataan enemmän yritystä vielä. Eli kun yritetään kehittää yhteisiä säännöksiä palveluille. Tähän liittyy tietysti moniakin ongelmia, kun ajatellaan suurempia yksiköitä palvelujen sisällä. Totta kai pääomiin liittyvät, vakuuksiin liittyvät ongelmat. Joten ehdottaisin, että me tarkastelisimme juuri näitä näkökohtia. Näitä ongelmia on tuotu keskustelupöydälle useinkin, ei pelkästään palveludirektiivin kohdalla ja ne vaatisivat nopeaa toimintaa. Täytäntöönpanon osalta, kun ajatellaan juuri taloutta, kuten komissio on jo asian ilmaissut, olen sitä mieltä, että kyseistä prosessia meidän pitäisi kannattaa kaiken kaikkiaan. Ja parlamentti täytyy pitää ajan tasalla kaikesta, mitä tähän liittyen tapahtuu. Ja totta kai yhteiset kokemukset ja eri poliittisilla alueilla tapahtuneet kokemukset tästä samaisesta kentästä hyödynnetään ja meidän tulee käyttää tätä työkalua myöhemmin. Tämä keskinäinen arviointi on sellainen työkalu, jota pitäisi käyttää horisontaalisissa toimenpiteissä. Ja näin se voi tarjota mainion työkalun eri jäsenmaille toimia yhdessä niin sanotuissa avainsäännöksissä, ei niinkään koko direktiivissä. Kaikkia arviointia tulee totta kai käyttää hyvin perusteellisessa analyysissä, jossa totta kai on koko ajan oltava ajan hermolla. Keskinäinen arviointi on siis hyvä työkalu puutteistaan huolimatta ja sitä voidaan soveltaa uusille alueille. Ja olen myös sitä mieltä, että meidän tulisi kohdentaa huomiomme sellaisiin toimiin, jotka voivat parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Ja komissio onkin ehdottanut sisämarkkinoiden suojelua. Meidän päämäärämme on palveludirektiivin oikea järkevä täytäntöönpano. Kiitoksia osaltani. Olen erittäin iloinen kommenteistanne varsinkin varjoesittelijältä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti, edustaja Hanslik. Nyt sitten äh, varjoesittelijöiden äh, puheenvuorokierroksella edustaja Gebhardt. Kiitoksia erittäin hyvästä mietintöluonnoksesta. Tässä käsitellään aihetta, josta puhuttiin myöskin palveludirektiivin yhteydessä ja oikeastaan parlamentissa – oltiin lähinnä sitä mieltä, siis valtaosallista mieltä, että kyseessä on hyvin byrokraattinen väline, jota on sovellettu, ja siksi me hyl- hylkäsimme sen. Se samoin, että kuitenkin haluamme tämän ja päätimme sitten edetä tässä ja katsomme nyt, miten tämä toimii. Aluksi parlamentti oli hiukan epärevällä kannalla, eikä se ole täysin hälvennyt, mutta me olemme kuitenkin tästä oppineet, ja minullakin on se vaikutelma, että tämä menettely tässä muodossa, koska tähän tehdään pienissä ryhmissä, eikä niin kuin pelättiin, että kaikki jäsenvaltiot ottavat, tai niiden on saatava tietoa kaikista muutoksissa kaikissa jäsenvaltioissa. Eli tässä on nyt menettelytapa, joka on ihan mielekäs ja joka johtaa tuloksiin. Erityisesti kun ajatellaan sitä vaikutelmaa, joka minulla on. Eli että tämä on vaikuttanut siihen, että monia pelkoja, joita oli hallinnossa, muita maita ja muita perinteitä, muita kulttuureita vastaan, se johtui siitä, että ei tunnettu muiden valtioiden sääntöjä. Ja tällä päästään siitä ongelmasta eroon ja voidaan vahvistaa eurooppalaista ajatusta myöskin hallinnossa. Tämän yksi tavoitteistamme ja tähän on päästy ja olemme jo siis saaneet hyvin paljon aikaan. Tämä menettelytapa ei mielestäni ole väärä. Kuitenkin olet oikeassa, kun sanotte, että tätä ei voida soveltaa kaikkialla, koska se on kuitenkin hyvin byrokraattinen. Ja siksi tulevaisuudessa, mikäli tätä so- välinettä sovelletaan, silloin täytyy hyvin tarkkaan miettiä, milloin ja millä tavalla sitä sovelletaan. Ja Haluaisin tällaisen osan vahvistettuna mukaan mietintöönne. Poliittisesti monimutkaiset aiheet voidaan ottaa tähän mukaan, mutta ei kuitenkaan ihan kaikkiin asioihin. Yleisen lainsäädännön osalta pitäytyisin siinä, että noudatamme näitä vastaavuustaulukoita, jotta komissio tietää, miten näitä asioita on täytäntöön pantu ja tämä on toinen asia, jota halusin vahvistaa mietinnössä. Siitä on kyllä puhuttu mietinnössä, mutta tässä yhteydessä haluaisin kyllä vielä vahvistaa sitä kohtaa. No, näiden myönteisten seikkojen lisäksi minulla on kuitenkin vielä pyyntö, että mietitte vielä, kun ajatellaan näitä kohtia, se 16, niin edelleen haluatteko jättää ne tähän muotoon, koska nehän ovat arvio palveludirektiivistä, eivätkä riity enää tähän arviointimenettelyyn. Ja meidän pitäisi rajoittua nyt niihin aihealueisiin, jo, joista on tehty oma mietintöjä, niin kuin minäkin omassa mietinnössäni liittyen näihin keskustelukumppaneihin. Meidän ei pidä keskustella tästä sisällöstä ja ehkä olisi hyvä, jos voisitte miettiä vielä, voisiko nämä kohdat kohdassa 16 pitää mukana – Tämä on varmaan haikkailla keskustelua todellisesta aiheesta, jota mietintö käsittelee. Ja mielestäni tästä pitäisi vielä keskustella, miten näitä kysymyksiä käsitellään. Thank you very much. Kiitos tästä, Hermanders. Kiitos, herra puheenjohtaja. E-, e-, palveludirektiivi on varmasti yksi Anteeksi, nyt meni katkesi mikrofoni. Eli, että, eli suht, suhtaudun hyvin myönteisesti tähän ajatukseen, mutta tämä käytäntö ei ole ollenkaan niin myönteinen. Myönteisesti osoittautun palveluiden vapaan, vapaan liikkumisen tulisi olla yksi kulma, kulmakivistä sisämarkkinoilla, mutta yhä enemmän jäsenmaat pyrkivät ohjelmaan omia palveluja ja, ja luoda, luoda avoimet markkinat heidän omille palvelujen tuotteille omissa maissa – Eli sitä kautta nousee taas uusia raja-aitoja vapaan liikkumisen ja kaupankäynnin edelle. Eli siis idea on hyvä, mitä ei siitä sen kummempaa. Mutta komissionen tiedonantokin on aika toiveikas ja aja noin pohjimmiltaan myönteinen. Ja jos se näin pannaan täytäntöön, niin hyvä, hyvä on. Mutta kuten huomataan, jäsen, jäsenmaat eivät vieläkään ole panneet direktiiviä kokonaisuudessaan täytäntöön, mikä on sääli. Tuskin ovat ollenkaan muuttaneet käytäntöjen raja-aitojen kaupan palvelujen antamatta tarjoamisen esteiden äh, raivaamiseksi ovat edelleen muistan, muistan kun me aiemmin kävimme, väänsimme kättä, Evelin ja minä, tätä, tässä, tätä, tätä voimassa olevaa direktiiviä sorva tässä mennä, siellä oli muutama tällainen kuuma peruna, uhkapelit, terveydenhuolto, näin poispäin Äh, me juuri äh, oikeusasioiden valiokunnassa äänestämme, he eivät olleet valmiit edes äh, aikoinaan hyväksymään tätä koko kansainvälistä otetta tähän. Ajat muuttuvat kuitenkin. Sitten tämä yhden yhteyspisteen periaate, tavoite on tietenkin hyvä, sitten myöskin nämä suorituskyvyn tarkistukset ovat ihan hyvät arviointi, ihan hyvät, hyvä idea sekin, mutta komissiolle kuitenkin pitäisi olla jotenkinlainen välineitä ää, ää, käyttää keppiä ää, tottelemattomia jäsenmaita kohtaan. Jos tässäkin saavutetaan edistystä, niin silloin olen tyytyväinen sitten viiden ehkä kymmenen vuoden kuluttua, kun me olemme eläkeläisiä. Silloin palveludirektiivi toimii siten kuin me sitä aiemmin kun mä sen aiemmin halusimmekin. Kiitoksia tästä, tästä kannustavasta, joskin hiukan kiistanalaisista kommenteista. Nyt haluan niin puhua oman ryhmän nimessä lopuksi. Haide, haluatko, haluatko sinä tässä välissä sanoa jotain? Ja lyhyesti, mutta ensin huomio edelliselle puheelle. Manders, ehkä teidän pitäisi lukea tämä netti mietintö. Siellä on aika paljon tietoja. Se ei kuitenkaan ehkä vastaa täysin teidän kantaanne. Mutta halusin puhua toisesta syystä, eli haluaisin korostaa, mikä minusta oli tärkeää. Tämä keskinäinen arviointi on tietysti hyvä asia, ja Hanslik on tätä käsitellyt erittäin hyvällä tavalla. Kaikki ratkaisevat. No siis täällä pe- perusteluissa on tehty tämä ratkaiseva huomio siitä, että ainoastaan tärkeimmät määräyksen pitää ottaa mukaan, jotta voidaan välttää se, että liian paljon sääntöjä otetaan tähän menettelyyn ja silloin tästä koituu turhaa taakkaa hallinnolle. hallinnolle. Olisi hyvä, jos tämä otettaisiin mukaan vielä varsinaiseen mietintöön. Ja tämä ei liity mitenkään palveludirektiiviin, vaan siihen, miten tätä pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Saksan kunnissa on ongelmia, mutta se riittyy Saksan hallituksen toimintaan, eikä siihen, missä muodossa palveludirektiivi laadittiin. Eli olisi hyvä, jos tämä kohta voitaisiin siirtää varsinaiseen mietintöön, mutta muuten haluaisin kovasti kiittää tästä mietinnöstä. Thank you very much. Kiitos, Hairi. Eh, minä voin äh, olla melko lailla eh, samoilla hinnoilla. Tämä on tämä musta, eh, muistain, miten laaja, laaja tämä koko äh, palveludirektiivi kokonaisuus oli, me siinä varmaan tulee tällaisia ohjeisdirektiivejä enemmänkin jatkossa, mutta mitä edustaja Hansa käsken totesi, että koko, koko tämän hankkeen juju piilee tässä tämän, tämän hyvin mutkikkaan yhtenäismarkkinalainsäädännön horisontaalisen arviointiin ei osa, jos, nimen, minusta tietysti näitä palveluja voidaan tietenkin ää, rajoittaa sitten perustellusti, mutta koko palveludirektiivi oli, ää, oli nimenomaan sitten määritellä tarkkaan ne, missä, missä, missä tapauksessa tällaisia rajoituksia ää, palvelujen vapaalle toteuttamiselle asetetaan. On artikla 16, niin kuin edustaja Gebhardt siellä hymyilee, hyvin ää, itse tietoisen näköisenä muistamme, mitä kävimme taistelua tästä kävimme, mutta kuitenkin tavoitteenahan oli saada tiettyä johdonmukaisuutta kansallisten viranomaiden kesken koskien sitä, mitä he artiklan 16 nojalla sitten katsovat asialliseksi rajoittaa mitä, ja miten pitkälle. Ja minusta tässä ollaan nyt edistytty, kun, kun ajatellaan, että koko ö, direktiiviä arvioidaan keski, jäsenmaiden kesken samanarvoisista lähtökohdista. Jos muistan, muistamme esimerkiksi telekomdirektiiviä, tuolloin eh, sovelsimme eh, eh, tällaista, niin lanserasimme juuri tämän ajatuksen vertaisarvioinnista. Komissio sitä vastoinhan tuolloin peräänkuulutti hyvinkin keskitettyä arviointia siis eri komissaari toki kun, taustalla kuin palveludirektiivin laatimisen aikaan. Mutta tämä on kuitenkin hyvin johdonmukaista parlamentin kantojen kanssa ollut ja tämä keskeinen arviointiprosessi mm, ja sen jatkuminen on erittäin tärkeää, mutta olen samaa mieltä edustaja Hanselkin kanssa siitä, että tämä tätä voidaan soveltaa vain hyvin erityislaatuisissa tilaisuuksissa. Tilanteissa ei se ole tällainen yleispätevä työkalu ollenkaan jotkut eh, nämä moninpuolisen tunnistamisen eh, ongelmat ovat putkahdelleet esille esimerkiksi tuotesektorillakin. Joitain jäsenmaiden eh, soveltamia rajoituksia on edelleen voimassa tavaroiden estämään tavaroiden liikkumista rajan yli. Tämä on tämä yksi asia, johon täytyy sitten vielä kiinnittää huomiota, eli tarvitaan tällaista vertaisarviointia ja yhteistyötä jäsenmaiden välillä. On vaikea nähdä tilanne, hyväksyä tilanteen, jossa yksi jäsenmaa kieltää palvelun, koska sitä pidetään sitten heidän kansalaistensa kannalta jotenkin kansallisena eh, omaisuutena tai etuna. Ja sitten sama palvelu on ihan vapaasti toteutettavissa muissa maissa. Minusta eh, Gebhardin pointteihin eh, liittyen täytyy olla yhtä mieltä siitä, että tässä ei tarvitse nyt etsiä, tai ei tässä ole syytäkään pyrkiä löytämään korjaavia toimenpiteitä esille nousseisiin ongelmiin, mutta kyllä Hanslik on minusta oikealla jäljellä siinä, että kun hän puhuu näistä mutkikkaimmista kysymyksistä, jossa tullaan, törmätään juuri tähän erilaiseen, erilaisiin näkökulmiin ja lähtökohtiin. E, esimerkiksi vaikkapa vakuutusvaatimukset rajoitettavan kaupassa siitä huolimatta, että niitä, niitä, niitä ei pidetä välttämättömänä muussa yhteydessä. No, se on aika eh, hyvä, eh, hyvä eh, näkökulma, koska tässä on kysymys luottamuspulasta. Jos yksi jossakin jäsenmaassa hyväksytty käytäntö ei sitten kelpaakaan toisessa maassa, on huolestuttavaa, koska tietenkin koko sisämarkkinoiden sisäisen tiedotusjärjestelmän kautta näistä asioista pitäisi olla selvyys. Miten sitten tulee tiettyihin eh, toimijoihin, eh, niihinkin pitää tietenkin mm, kiinnittää huomiota, mitä tulee esimerkiksi ammattitutkijoiden hyväksymiseen ja näin poispäin. Meidän pitää pyrkiä identifioimaan, missä ongelmat ovat, ja sitten er, seuraavassa vaiheessa pyrkiä löytämään oikeat ratkaisut ja korjaavat toimenpiteet. Mutta kyllä ne sieltä esille voi poimia Kiitoksia kovasti Hanslikille tästä mietinnöstä. Eli se, tässä on, olivat meidän kommenttimme tästä aiheesta, mutta, mutta kenties tuolla komission yksikön vastaava, joka on, voi tästä muutaman sanan sanoa. Ja jos jotain muuta ohje, ohjenuoraa nu, sieltä vielä teiltä tulee, niin niin pari minuuttia olisi käytettävissä, sikäli kun siihen ajassa pystytään sen esittämään. Kiitos, olen lyhyt sanainen. Eli vain muutama kommentti. Ensinnäkin oikein äm, mukavaa nähdä tämä, kuulla tämä mietintö, johon on keskitytty ja joka perustuu kokemuksiimme, aivan kuten 39 artikla on pohjana. Ja me olemme yrittäneet tässä olla todellakin innovatiivisia ja tehokkaita. Ja on hauska kuulla, että Gebhardt on myös sitä mieltä, että tämä prosessi on ollut hyödyllistä ja ettei ole turhaa byrokratiaa tässä luoneet. Olen myös sitä mieltä, että kaikki tämä työ kuitenkin oli sen arvoista. Ja aivan kuten puheenjohtaja ilmoititte, myös komission nämä avain seikat, jotka se on tuonut esiin, ovat olleet erittäin tärkeitä ja se viitoittaa juuri siihen, että palvelu yleensäkin on parantumassa sisämarkkinoilla, johon tässä direktiivissä pyritään. Ja olen aivan samaa mieltä sen suhteen, mitä on jo todettu täällä, että tällaista työkalua oli tämä työkalun viilaaminen oli todellakin raskas prosessi komissiolle ja myös jäsenvaltioille. Ja voitte vain kuvitella, että olemme tietysti erittäin iloisia siitä, että yhteinen tavoitteemme olisi toteutumassa tämän direktiivin täytäntöönpanon myötä. Kiitoksia. Um, Kiitoksia sitten Rova Hansikille puheenvuoro. Ja, ja jos teillä on joku käsitys aikataulusta, niin jos se on vielä samanlainen 18. Heinä, heinäkuuta siis ähm, muutosesitysten äh, jättämisen takaraja 30. päivä lomien jälkeen fräisenä käymme läpi ja sitten äänestämme 19. päivä äh, syyskuuta ja sitten kakkostäysistunnossa äh, lokakuussa hyväksymme. Tahansi. Kiitoksia puheenjohtaja ja haluaisin kiittää teitä kaikista kommenteista. Yleisesti ottaen olemme samaa mieltä siitä, että keskinäinen arviointiprosessi on hyvä työväline, mutta tätä välinettä ei voi käyttää joka ikisessä tilanteessa. Ja sitä pitää käyttää ainoastaan silloin, kun sitä käytetään horisontaalisten direktiivien osalta – ja on hienoa, että olette ilmeisesti samaa mieltä tästä aiheesta. Otan huomioon valtaosan puheenvuoroistanne. Keskustelen kahdenvälisesti vielä kollegoideni kanssa siitä, miten voimme ottaa mukaan heidän kantansa. Ja tarkistuksenne antavat uusia ulottuvuuksia ja parantavat tätä mietintöä ja olen erittäin kiitollinen yhteistyöstänne ja haluaisin nyt vielä toivottaa teille kaikille hyvää kesälomaa. Thank you very much. Kiitos kovasti. Varmaankin sitten kaikki nämä muutosesitykset sitten päätyvät myöskin teidän lomalukelmistaan. No niin, sitten tämän iltapäivän viimeisen asia esittelijä ensimmäiseen, ensimmäiseen vaihtoon, Eva-Britt Sven, Svensson, Eva Svensson koskien uutta kuljettaa poliittista strategiaa. Puolisen tuntia, joka ehkä, ehkä riittää ensimmäisen käsittelyyn. Tämä, tähän asiaan vielä tuonnepana palataan. Meillä on esittelijät paikalla. Herra Repo, onko ihan Gebhard puhuu siellä, Rochefort on Äh, Ryylkin vielä palaa. Minä olen taas äh, vastuussa, vastuussa ECRn ehdossa Vinin. Vinikin pääsee ääneen. Äh, Jacqueline Miner ja Persky Michu tuolta komissiosta kaksi Sankon huippukykyä. Mm, ja tietysti myöskin sieltä oikeusta oikeusta yksityistä myöskin Mishuhan on, on hyvinkin tuttu kasvo meille kuluttajansuoja oikeuksien parissa tehdystä työstä. Toivottavasti saan vielä teidätkin ääneen keskustelun päätteeksi. No niin, edustaja Svensson, olkaa hyvä. Kiitos, herra. Yhdessä kollegojen kanssa tehty yhteistyö on ollut erittäin hedelmällistä, mitä tulee kuluttajastrategiaan. Alettiin ihan lyhyesti eh, kollegoille muutamia painopisteitä niin selostaa ja kuulemme sitten eh, kollegojenkin mielipiteitä ja siihen, niistä sitten, sitten panen tiukasti korvan taakse. Ihan näin alkuun haluaisin todeta, että tämä kuluttajastrategia on erittäin kiinnostava noin kansalaisten kannalta. Kansalaisulottuvuus on siinä hyvinkin painava. Kansalaisten keskuudessa asiaan laitaan usein niin, että nämä sisämarkkinavaliokunta ja EU-direktiivit mielletään kiinnostaviksi kenties yrittäjien ja kilpailukyky ihmisten kannalta. Mutta nyt meillä olisi erinomainen tilaisuus näyttää Euroopan kansalaisille, että, että tässä on nyt sitten tiskillä jotakin sellaista, josta, josta myöskin kuluttajat voivat sitten hyötyä sisämarkkinoilla on erittäin tärkeää ylläpitää tämä tai säilyttää tämä kuluttajaulottuvuus tässä Äh, komissaari Dali ja Reding 2012 keväällä äh, e-, e-, esittelevät tämän uuden kuluttajasuoja-agendan, sen, sen me tiedän. Siinähän tarkoitus on, että, että, että, että että kerätään yhteen sitten kuluttajien kannalta äh, relevantti lainsäädäntö kautta Euroopan. Ja tietysti on hyvä tai tarpeen meillä täällä parlamentissa sitten suhtautui tähän myönteisesti, mutta myöskin sisämarkkinavaliokunnan puolesta meillä on nyt sitten tilaisuus eh, saada me oma asiamme eh, näkyville ja nostaa tässä kuluttajasuoja eh, etusijalle. Sen vuoksi olisi hyvä, jos saisimme mahdollisimman laajan enemmistön tämän uuden strategian taakse väräytyksi. Kun kuluttajan suojasta puhuttiin ainoastaan silloin elintarvikeista ja turvallisuudesta ovat toki etusijalla tai tärkeällä siellä tänäkin päivänä, mutta nyt tänä päivänä meidän pitää kuitenkin ottaa huomioon paljon asiat paljon laajemmassa laajemmassa mittasuhteessa meillä esimerkiksi tämä terve, vaaralliset kemikaalit esimerkiksi, me, me tarvitsemme kuluttaji, sellaista kuluttajastrategiaa, joka sitten palvelee myöskin EU 2020 strategiaa, mitä esimerkiksi tulee hiilidioksidin päästöihin, aivan erityisesti me kaipaamme strategiaa, joka vastaa globalisoinnin ja talouden digitalisoinnin haasteisiin samoin kuin vanhenevan väestön tarpeisiin. Meidän tehtävämme on myöskin sitten kaventaa kuilua kuluttajien ja sisämarkkinoiden välillä. Meillä me elämme aivan eri maailmassa, jossa kuluttajien ehdot ovat täysin poikkeavat maasta toiseen. Me emme ole pelkästään kuluttajia, me olemme kansalaisia, ihmisiä, eikä meidän pidä, pidä pelkästään leimata pelkiksi kuluttajiksi. Kuluttajajärjestöjen tuki eurooppalaisella ja kansallisella tasolla on näin erittäin tärkeä. Tämä kuluttajien tulostauluun viitata se on osoittaa, että 17 prosenttia EU-ssa elää köyhyydessä, eli siis 18 miljoonalla ihmisellä ei ole käytössään elämän perusedellytyksiä. Ja toisaalta meillä on nyt myöskin erittäin vauraita kuluttajia. Meidän tehtävänämme pitää olla myöskin sitten kuluttajien keskinäisten kuulujen välisten kuulujen e, kaventaminen. On huolehdittava, että tietyt palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Ne ovat yhteisesti rahoitettuja sitten jatkossakin jos äh, otamme vaarin tästä tilaisuudesta äh, kuluttaja, äh, kuluttaja, kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi, silloin me toteutamme Lissabonin sopimuksen tavoitteen ottaa huomioon kuluttajan edut kaikessa asianomaisessa politiikan teossa. Tässä on kyse sekä hiilidioksin päästöjen rajoittamisesta, kestävän, kestävän talouden kehittämisestä kuluttajille – kuluttajien tarpeisiin. Miten sitten kuluttajien, kuluttajien oikeudet voidaan varmistaa internetkaupassa on kysymys. Miten, meidän pit- miten me voimme lisätä kuluttajien valistuneisuutta siitä, että, että he sitten osaavat myöskin pitää kiinni oikeuksistaan kuluttajina. Minulla on erityisesti kolme painopistealuetta, joista haluan lähteä. Se on, ne ovat kestävyys, turvallisuus ja siis lasten lastemme ja tulevaisuuden turvaaminen, se nyt on selvä. 2020 strategian mukaan eh, Euroopan on tarkoitus luoda, luoda eh, kestävä älykäs kasvu, mikä edellyttää tietysti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, jos haluamme nämä päämäärät tavoittaa. Kuluttajastrategiassa mm, meidän on mietittävä sitä, miten tämä yksityinen kuluttaja kuluttajakäyttäytyminen voisi eh, edesauttaa tavoitteiden eh, saavuttamiseksi, kun eh, hiilidioksidahan tulee tulee energiantuotannosta ja liikenteestä, ne ovat, kasvavat nopeammin EU-ssa. Sitäkin, sekin on huomioitava uudessa kuluttajastrategiassa. Samoin meillä on toinen ongelma, 40 miljoonaa tonnia ruokaa ne heitetään kaatopaikalle EU-ssa. Tämä ei vetele. 2050 vuonna laske, lasketaan elintarvikkeiden kysynnän kasvaneen 70 prosenttia. Näin meidän täytyy ajatella myöskin tällä globaalia maataloutta, myöskin siltä kantilta, että se on taloudellisesti kestävää ja ympäristöpoliittisesti kestävää sitten äh, äh, turvallisuus, äh, me, elintarviketurvallisuus, meillä on torjuntava-aineita, kemikaalioita, päivä päivältä yhä enemmän elintarvikkeissamme. Ja, ja tässä kuluttajan suojan tar, tarve on ilmeinen. Tämä on myöskin yksi tärkein yksi tärkeimmistä kysymyksistä äh, kuluttajan kannalta äh, Euroopassa, mitä tulee elintarviketurvallisuuteen. Myöskin rahoituspalvelujen turvallisuus on tärkeä. Meidän pitää kyetä tukemaan terveellisiä, terveellisempiä vaihtoehtoja markkinoiden me, me, mikä edellyttää äh, elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden merkintöjen pitää olla ajan tasalla ja parempia kysymys ei ole kyse pelkästään tuotteiden merkinnöistä. Meidän pitää olla kyllin rohkeita ja, ja tarjota puhtaampaa ruokaa ja rajoittaa sellaisten terveellille sellaisten aineiden tarjontaa, jotka ovat terveelle vaarallisia. Minä katson myöskin, että että, että me, me, meidän pitää olla järjestelmä, joka on avoin, avoin ja ö, tehokas niin, että myöskin lainsäätäjät sitten tietävät, minkälaisia riskejä e, kemikaaleihin esimerkiksi sisältyy. Kolmas seikka, jota haluan painottaa, on tämä, tämä lasten lasten suojaminen ovat alt, altteimpia kulutuksen hairahduksille, vaikka eivät sinällään olekaan tavanomaisia kuluttajia, vaan altistuvat sitten vääristyneille markkinoille, eivätkä lapset tietenkään kykene tekemään täältä valistuneita valintoja. Silloin meidän tässä omassa kuluttajastrategiassamme pitää huolehtia siitä, miten me sitten suojamme lapsiamme näiltä, tältä mainonnalta. Näiden seikkojen pitäisi olla etusijalla uudessa kuluttajastrategiassa. E, strategian pohjana pitää tietenkin olla kuluttajien tietoisuuden lisääminen, että kuluttajat itse voivat huolehtia oikeuksiensa, oikeuksistaan. Ja tästä juuri haluan kollegoiden kanssa keskustella, miten tässä sitten parhaiten voisimme onnistua vielä kerran totean, mm, totean että yhteistyö on kollegojen kanssa ollut hyvinkin hyvää ja tehokasta ja edennyt vauhdikkaasti. Minä aion nyt sitten kallista korvani kollegojen kommenteille ja toivon sitten, että yhdessä saamme aikaiseksi hyvän kuluttajastrategian, joka sitten vastaavasti omalta osaltaan tulee mahdollistamaan sen, että me saamme sitten vaikutusvaltaa komission strategiaan joka sitten 12, 2012 keväällä on luvassa. Tässä voisin ottaa monta muutakin asiaa esille, mutta kun tämä nyt on eh, vain vasta ensimmäinen eh, keskustelu, eh, pääsemme varmaan sitten tuonnempana jatkamaan keskustelua nyt äh, jään odottamaan äh, hyvää yhteistyöstä, mistä olen täysin vakuuttunut, äh, koska me tässä meillä on yhteiset edut kysymyksessä kuluttajien vaikutusvallan lisäämiseksi myös näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Svensson. Kiitoksia, edustaja Svensson. Meillä on äh, aikaa lyhyille äh, varjoisettilla kommentoilla. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos rouva Svenssonille, joka hyvin äh, tarkkaan kävi läpi tämän kohdan. Ja mm, komission, kysymys oli siis komission teksti, jossa käydään läpi tulevia strategioita kuluttajan suojassa 2014-2020. Ja me olemme voimakkaasti sitoutuneet sisämarkkinoiden tukeen, ja kuten äh, esimerkiksi Barnier tukee tätä, siihen olemme sitoutuneet. Ja kun saamme erittäin tärkeää ja tarkkaa tietoa kuluttajilta suoraan, se on meille ensiarvoisen tärkeää. Kamposin raportti oli kansalaisraportti, joka oli erittäin, erittäin hyödyllinen ja siinä korostettiin sitä, että sisämarkkinoissa on otettava huomioon kuluttajien oikeudet ja se, että kuluttajat voivat luottaa yhteisiin markkinoihimme ja kaikkien siihen, mitä markkinat voivat heille tarjota. Tärkein tavoite eurooppalaisessa kuluttajasuojapolitiikassa tulee tulevina vuosina olla se, että yhä paremmin annetaan tietoa ja vastuullistetaan eurooppalaiset kuluttajat ja että he voivat samanaikaisesti nauttia oikeuksistaan ja luottaa sisämarkkinoihin, jotka ovat luotettavammat ja oikeudenmukaisemmat joten tätä strategiaa voidaan ilmaista kolmella lailla. Ensinnäkin kuluttajia tulee informoida heidän oikeuksistaan, heidän velvoitteistaan samanaikaisesti. Tähän liittyy hyvinkin imartelevia lukuja esimerkiksi elektroniikan alalta, koko elektronisen kaupan alalta, ja että mm, kuluttajat ovat hyvinkin tietoisia ensimmäistä kauppaa tehdessään tai jo ennen sitä. 48 prosenttia osoittavat juuri näin ja 38 prosenttia tapahtuu taas rajojen yli käytävässä kaupassa. Eli 61 prosenttia on se luku, joka osoittaa kuluttajien luottamusastetta markkinaan. Se, että tällä halutaan osoittaa se, että jo ensimmäinen kauppa tai ensimmäinen ostos on ollut onnistunut – ja tämä tarkoittaa myös sitä, että kannattaa informoida kuluttajia tuotteista, joita he ovat aikeissa ostaa, ja antaa heille samanaikaisesti vastuuta kuluttajina. Mutta ei kuitenkaan niin, että kauppiaiden vastuu jotenkin vähenisi. Vaikkakin vähittäiskauppiaat yleensä ovat hyvinkin perillä kuluttajasuojalainsäädännöstä. Kuitenkin 20 prosenttia heistä tuntevat tai tietävät sen, että kuluttajat äkkiä voivat palauttaa ostamansa tuotteen. Tämä on hyvinkin selventävä esimerkki, kun puhutaan kauppiaista heidän velvoitteistaan. Voimme todeta, että kuluttajat, jotka ovat valmiita tehdä rajat ylittäviä ostoksia, ovat myös, tai kuuluu myös siihen ryhmään, joissa nämä tuotteet eivät päädy heidän omaan maahansa. Ja myös suhde kuluttajien kauppiaiden välällä, välillä kannattaa tähänkin panostaa. Ja varmaankin direktiivin kautta voimme selventää moniakin näkökohtia juuri tässä suhteessa ja direktiiviä työstetään parempaan harmonisointiin ja jotta voimme paremmin ymmärtää koko direktiivin sisällön. Tämä voi tapahtua erilaisten tiedotuskampanjoiden avulla jäsenmaissa ja esimerkiksi kuluttajayhdistysten kautta, jotka voivat antaa parempaa tietoa, syvempää tietoa Euroopan instituutioista suoraan kuluttajille nimenomaan kuluttajasuojasta – ja esimerkiksi tällaiset niin sanotut arviointun summaan liittyvät matkailuseikat näistä, tai matkailutarjoukset voidaan paremmin tuoda kuluttajien tietoon, samoin kuin muutkin ostoskäytännöt. Ja toinen strateginen tavoite on se, kuinka voidaan antaa ristiriitatilanteissa parempi oikeussuoja kuluttajalle. Ja kolmas, eli viimeinen tavoite tai prioriteetti on yleensäkin luoda parempaa varmuutta, turvaa markkinoille. Tässä suhteessa luvut ovat hyvinkin rohkaisevia, kun puhutaan tuotteiden turvallisuudesta ja on haluttu koko ajan lisätä turvatoimia, tehostaa niitä, tehostaa tiedotusta kuluttajille ja näin varmasti ollaan saatu parempaa yhteiskumppanuutta eri tuotteiden turvallisuudessa tai turvallisuuden määrittelyssä, kun puhutaan jäsenmaiden välisestä kaupasta, eri alueiden välisestä kaupasta, kuluttajasuojasta tässä suhteessa. Herra puheenjohtaja, tässä lopuksi vielä elektroniseen kauppaan liittyvä seikka. Se on melkoisesti kehittynyt markkina. Tullitarkastuksia tulee tehostaa esimerkiksi internettuotteiden kohdalla, koska tässä voidaan puhua esimerkiksi terveystuotteista, farmaseuttimista tuotte- farmase- farmasiatuotteista, jotka koskettavat suoraan kuluttajaa – ja vielä kuluttajasuojasta komission tasolla. Ainakin kolme komissaaria ovat, näistä, ovat tästä politiikasta vastuussa, nimenomaan kuluttajasuojapolitiikasta, ja jotka jakavat tämän tärkeän tehtävän, joka on, joka on olennaisesti tärkeä sisämarkkinoille – se kaipaa enemmän kohesiota, enemmän avointa lukemista, tulkitsemista. Ja tämä varmasti on juuri se tie, johon komissio haluaa investoida tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you very much for some... Kiitoksia tästä hyvinkin kattavista näkemyksistä. Herra Tajani on, on, on jo se tätä vastuuta itselleen hamunut edustaja Kephart, Rochefort, ja, jos, sit, jos vielä on aikaa, niin minäkin sanon sanasen. Kephard. Äh, ich möchte erst... Äh, niin puhun vähän lyhyemmin. Eli pyydän anteeksi Revon puolesta. Hän nyt ei päässyt tänään paikalle. Hän on antanut minulle vähän muistiinpanoja ensimmäisiä ajatuksia tästä asiasta. Tämä on ensimmäinen keskustelu. Ja tämä on tietysti erittäin tärkeää, kun ajattelemme kansalaisiamme. Ja kuten Svensson sanoi, ja haluaisin kiittää häntä hyvästä yhteenvedosta, hän nyt totesi, että keskipisteeseen on otettava kansalaiset ja kuluttajat. Ja se nyt on A ja O kaikessa, mitä tämän mietinnön puitteissa tehdään. Ei kaikissa ehdotuksissa, jotka ovat tärkeitä kuluttajille – niissä täytyy ottaa huomioon myöskin kuluttajan oikeudet, ja se on painopistekysymys. Tässä on puhuttu myöskin internetistä. Sehän tulee aina uudelleen esiin. Internetillä on yhä enemmän käyttäjiä, mutta on myöskin paljon ihmisiä, jotka eivät käytä internetiä tai eivät pysty käyttämään internetiä. Ja siksi täytyy muistaa, että kun ajatellaan näitä ihmisiä ja palveluita, heilläkin on tarjottava näitä palveluita, eikä vain olla palveluita, jotka ovat tarjolla ainoastaan internetin kautta. Tämänkin täytyy muistaa, tämä on tärkeä seikka mielestäni. Sitten kuluttajien tiedottaminen ja yritysten tiedottaminen. Viestintä on tietysti keskeinen kysymys. Ja tähänkin liittyen Täytyy tehdä mukautuksia, kun ajatellaan näitä eri kohderyhmiä, nuoria, vanhoja, vammaisia ja niin edelleen. Eli tässä on paljon erilaisia viestintämahdollisuuksia, kun puhutaan kuluttajien oikeuksista ja jos niitä halutaan edistää. Eli kyse ei ole vain näistä yhdestä menetelmästä, vaan kirjosta erilaisia välineitä. Sitten tutkimus. Myöskin tutkimuksen puiteohjelmassa, jos nyt käy läpi niitä tekstejä, sielläkin pitäisi ottaa tarkemmin mukaan kuluttajakysymykset ja tarkemmin täytyy katsoa, millä tavalla tutkimuksella voidaan paremmin ottaa huomioon kuluttajien tarpeet ja toiveet, koska mitä tulee tietojen saatavuuteen, menettelytapoihin näillä aloilla. Ja myöskin yksi tärkeä aihe, josta Le juuri puhui, eli oikeuden toteutuminen. Sekin on tässä kysymyksessä hyvin keskeinen. Sitten täytyy myös miettiä tilannetta, joka on monissa jäsenvaltioissa – ne ovat hyvin erilaisia hallinnossa ja hallinto on eri tavalla vastuussa kuluttajakysymyksistä. Ja tässä pitää olla enemmän johdonmukaisuutta kuluttajapolitiikassa, jotta kuluttajat tuntevat oikeutensa paremmin ja myöskin velvollisuutensa, jotta oikeuksia voidaan täysimittaisesti hyödyntää. Sitten vielä globaalit markkinat vastaan paikallismarkkinat. Ihmisillä on erilaisia mahdollisuuksia, kun ajatellaan köyhiä ja rikkaita, ja sitten millaisia muutoksia tehdään julkispalveluissa, kun ajatellaan esimerkiksi palvelujen ulkoistamista – ja sitä, mitä siitä seuraa. No sitten erilaiset innovaatiot. Sitten sähköinen kaupan käynti on tärkeä. Ja sitten on yhä enemmän vanhoja kansalaisia, ja näissä kysymyksissä Täytyy muistaa myöskin energia, ympäristö ja muut politiikan alat, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ja tässä nyt pari avainsanaa, jotka kirjoitin ylös. Ja tietysti teillä on vielä paljon muitakin pääsänne, mutta joka tapauksessa meillä on vielä mahdollisuuksia jatkaa tätä keskustelua. Ja olen ehdottomasti tämän mietinnön takana. Rosvo. Rosvo. Kiitos puheenjohtaja, kiitos rouva Svensson, kun niin laajasti esittelitte tämän tärkeän aiheen. Kun mietitään strategiaa kuluttajan suojaksi monivuotisessa kehyksessä Euroopan unionia varten, se, tätä täytyy tutkia projektina tulevaisuutta ajatellen ja komissio onkin meille tästä toimittanut äärimmäisen tärkeän asiakirjan, joka on antanut meille erittäin paljon hyödyllistä tietoa viime viikkoina. Tästä yleinen kommentti. Kyseessä on äärimmäisen monimuotoinen aihe. Me emme, tai siis mehän tietenkin haluamme lisää tietoa kuluttajalle ja sellaisilla markkinoilla, jossa on innovaatiota, tekniikkaa, ja joka johtaa parempiin tuloksiin. Ja juuri tässä monimuotoisuudessaan tässä dokumentista käy ilmi se, käy ilmi se, että kuluttaja ei pelkästään eksy tähän koko tietoon, vaan että hän ei kerta kaikkiaan vaan saa tarpeeksi tietoa. Mikään ei tunnu riittävän. Mitä enemmän tietoa annetaan, sitä enemmän törmäämme sellaiseen tilanteeseen, jossa koko tämän tiedon hallinta muuttuu lähes ammattimaiseksi kuluttajan kohdalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että elämme tällaista vaihetta, kun väestö vanhenee. Olisikin kiintoisaa tulevaisuuden kannalta, että voisimme panostaa tiettyihin orientaatioihin, mikä olisi oikea strategia. Otan yhden esimerkin. En ole kovasti suotuvissa siihen, että otetaan niin sanottu 28. järjestelmä käyttöön, kuten lainsäädäntövaliokunnassa on puhuttu, keskusteltu. Eli mm, puhuin tässä, puhuin tässä tietysti mm, Euroopan komissiosta, mutta puhun myös oikeusasioita käsittelevästä valiokunnasta. Esimerkiksi tämä 28. järjestelmä tuo mukanaan aina vain enemmän vaikeutta ja tarkoittaa myös sitä, että enemmän strategiaa tarvitaan. Ja koko harmonisaatio muotoutuu tai muodostuu vaikeammaksi kun kuitenkin samaan aikaan meidän pitäisi ehdottomasti päästä eteenpäin. Meillä täytyisi olla strategia, joten mielestäni meidän täytyy pystyä luottaa, luottamaan kuluttajiin. Ja meiltä täytyy voida vaatia se, että meidän kuluttajamme, joka on kohteemme, pystyy tekemään oikeat valinnat. Ja ilmiselvästi kuluttaja tarvitsee ohjausta – kuinka järjestäytyä, kuinka nähdä asiat, kuinka ymmärtää. Ei saa myöskään unohtaa kuluttajajärjestöjä ja on muistettava, että ei pidä tehdä mitään harkitsematta moneen kertaan kuluttajan asemaa, sitä, että kuluttaja ei voi käsittää kaikkea on oltava suhteellinen tässä tiedon jaossa. Tämä on, juuri tämä seikka käy äärimmäisen selkeästi ilmi kyseisestä asiakirjasta. Jäsenmaat ovat keskenään hyvin epätasa-arvoisessa asemassa kuluttajajärjestö, kuluttajasuojajärjestelmässä, joten tulevina vuosina – kaikkien jäsenmaiden tulee saada olla samassa asemassa, samassa oikeudellisessa asemassa kuluttajasuojaan nähden. Jäsenmaita tulee myös rohkaista, kehottaa parempaan kuluttajasuojaan, sellaisen kuluttajasuojaan, jossa otetaan kiinni puutteet. Me voisimme miettiä tässä mietinnössä, tässä ohjekirjassa, sitä, että siitä ei varmaankaan kannata tehdä katalogimaista ohjekirjaa, kun mietimme joka ikistä seikkaa, jolla kuluttajaa voidaan suojella. Mieluummin tulisi ajatella, kuinka järjestäydytään puhtaaseen strategiaan. Good. Well. Kiitoksia, koska meidän täytyy uhrata minun panokseni, äh, kommenttini äh, aikataulun vuoksi. Minusta lähtökohdat tässä ovat oikeat ja äh, kehottaisin kaikkia miettimään, mitä lisäarvoa tällä mietinnöllä voisi olla tämän valiokunnan toimenkuvan kannalta. Meidän pitää laittaa nyt, sijoittaa itsemme <clears throat> kuluttajien housuihin Svensson tässä jo luonnehti näitä kysymyksiä, mitä pitää puhtaa. puhutaan. <clears throat> Esimerkiksi jos, jos, jos ajatellaan kuluttajien odotuksia ja velvollisuuksia ja mahdollisuuksia, täytyy huomioida miettiä laajemmin. Tämä 28. järjestelmä, yhteiset viitekehykset – ja meidän täytyy miettiä myöskin sitten äh, kuluttajia, äh, kuluttajien kokonaissuojan kannalta. No nyt se. Meidän pitää arvioida uudestaan olemassa olevat äh, direktiivit, esimerkiksi kuluttajaluottojen, asiattomien kaupankäyntimenetelmien ja näin poispäin osalta pitää katsoa, että kuluttajat äh, saavat palvelua äh, äh, tasaisesti ja vakaasti. Nyt kuluttaja suojaa 20 parikymmentä erilaista lainsäädäntöä. Komissio ei sillä tavalla ole tästä kokonaisuudesta kiinnostunut. meillähän tämä on erittäin tärkeää ja jo arkipäivä komissaari Dalille me olemme esimerkiksi selostaneet, miten meidän että meidän pitää tehdä jotakin kuluttajan suojaan liittyviä arviointeja ilman kokonaiskuvaa. Tämä, tämä tutkimus oli, se oivallus oli hyvä. Sitten tämä kuluttajan suoja tulostaulu on erittäin hyvä, hyvä että siihen, siitä muistutettiin. Ja edustaja Gerhard puhui tästä 22 Horisontti 2020 uudesta tutkimuksen puiteohjelmasta. Oli hyvä. Ja muistakaa me myöskin sitten vähittäissektorin rooli. Me olemme olleet ensimmäinen valiokunta, joka tässä asiassa on tehnyt, tehnyt vakavaa työtä. Siis mistä, missä kuluttajan tyytymättömyys purkautuu useimmiten on no, vähittäiskaupassa. Jos kysymys olisi vaikkapa jonkin, vaikka kysymys olisi siis vaikka jonkun muun valmistamaan tuotteeseen liittyvästä ongelmasta. Se on vähittäiskauppa, jossa kanssa tuleen joutuu. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus ja miettiä myöskin sitten tätä yhtä, yhtä, yhteyspistettä, jonka, kuluttaja, jonka puolella voi, voi kääntyä jonka puoleen kuluttaja voi kääntyä. Viisi, viisi minuuttia yli aikaa tulkit ovat suoneet meille siitäkin. Sekin on ylittynyt. Äh, äh, Tokko, pärjättekö komissio minuutilla per nenä? Haluatteko sanoa jotakin tähän vielä, kun nimenomaan tänne äh, hakeuduitte seuraamme tänä iltapäivänä? Mailan ensin. Well, very, very quickly. Niin ihan nopeasti. Monet kollegat viittasivat Lissabonin sopimukseen ja että siinä vaaditaan korkeaa kuluttajasuojaa. Ja kuluttaja suojapolitiikka pitää ottaa mukaan kaikkeen komission politiikkaan. Ja tästä nyt on lähtenyt tämä kuluttaja-agenda. Me haluamme näkemyksen, jossa mukana, jossa yhdessä asiakirjassa on lueteltu kaikki, mitä komissio vielä aikoo tehdä tällä kaudella edistääkseen kuluttajien asemaa ja turvallisuutta sisämarkkinoilla. Te puhuitte näistä haasteista, ja ne ovat samoja, jotka on havaittu komissiossa. Digitalisaatio, lisääntyvä monimutkaisuus, globalisaatio tuotantoketjuissa, ikääntyvä väestö. Se on sekä mahdollisuus että oma haasteensa. Kestävyys. Meidän täytyy tehdä ympäristöpääosaston kollegoiden kanssa yhteistyötä. Meidän täytyy vähentää kotitalouksien energian kulutusta. Ja sitten pitää vähentää ruoan haaskausta. Ja kuluttajastrategia keskiössä on tietysti turvallisuus. Kaikki järjestöt ja hallitukset, niiden pitää pystyä takaamaan kansalaisten turvallisuus. Me uudistamme tuoteturvallisuusdirektiiviä, me paramme rapeksia ja olemme yhteydessä kumppaneihimme kolmansissa maissa. Mutta kuten Rochefort totesi, kuluttajien on tunnettava, että heillä on valtaa, että ovat aktiivisia toimijoita Euroopan sisämarkkinoilla. He luovat puolet sisämarkkinoista ja kuluttajien vaatimukset täytyy kuulla hyvin selkeästi. Tieto ei puutu, vaan tieto on itse asiassa liikaa. Miten tiedon määrää voidaan sopistaa, kun sitä toimitetaan kuluttajille? Meidän pitää käyttää nyt välikäsiä, eli kuluttajajärjestöjä, ja meidän täytyy laajentaa niiden kapasiteettia tähän liittyvät myöskin vähittäiskauppiaat, joiden täytyy saada tietää velvollisuuksistaan kuluttajakohtaan, mutta jotka yleensä ovat hyvin halukkaita toimittamaan kuluttajille tarvittavia tietoja. Ja sitten lopuksi oikeudet on saatava paperille ja sitten kollegani puukohta oikeuksista, mutta tästä pitää tehdä kuitenkin todellisuutta oikeusmekanismeilla. Eli me ehdotamme, ja Dali ehdottaa, vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyitä syksyllä. Me mietimme edelleen jouk- joukkokanteita ja tarkastelemme läheisesti kuluttajansuojayhteistyöverkostoa, eli kansallisten viranomaisten verkostoa, jotka auttavat rajat ylittävässä täytäntöönpanossa. So I have to speak less now because it is... Minun tulee tietysti puhua nyt lyhyemmin kuin minuutin verran. Halusin sanoa, että olen tosiaan iloinen siitä, että puhutaan jälleen oikeuksista, että, puhumme tai että toimimme yhdessä komissaari Dalin kanssa. Eli 2012 helmikuussa lähtien tullaan toivottavasti saamaan täytäntöön juuri ne asiat, joita tässä salissa on tänään tuotu esille. Omasta puolestani mielestäni monia asioita on jo tehty. Meidän pitäisi vielä tehdä ero uuden kuluttaja-agendan suhteen ja tasapainottaa kaikkien, kaikki se, joka tässä aloitteessa on jo tuotu esiin. Meillä on paljon, paljon tuotettavaa, työstettävää tässä valiokunnassa tulevien vuosien aikana. Ja aivan kuten puheenjohtaja jo totesi, monet ovat vasta aloiteasteella, mutta meidän täytyy pyrkiä siihen, että kuluttajat ovat kaikessa politiikassa etusijalla, että heillä on järjestelmä, joka toimii loppuun asti, jotta heidän oikeutensa kuluttajina täyttyvät. Ja siksi olen iloinen kaikesta panostuksestanne ja työstänne tässä valiokunnassa. Kiitoksia teille molemmille siitä, että tulitte tänne. Ja nyt Rova Spencer, valitettavasti meillä ei varmaankaan enää ole aikaa. Teillä on toki myöhemmin tilaisuus tuoda esiin mielipiteenne, kun näemme mietinnön. Eli 19.9. on ja 17.10. ovat seuraavat deadlineit. Kiitoksia erityisesti tulkeille, jotka jaksoivat työskennellä tähän asiaan, ovat ylimääräistä aikaa. Ja kiitoksia myös komission ja valiokunnan kaikille edustajille. Tapaamme huomenna, joten